Oké, okay, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. No niin, nyt voimme siis aloittaa työmme. Itt az ideje elkezdenünk a munkát. No niin, nyt on aika aloittaa työnteko. Toivottavasti kaikki ovat kunnolla syöneet lounasta, juoneet kahvia, keskustelleet ja tavanneet kaikki ne, jotka halusi tavata, nyt aloitamme toisen osan tämän päivän kokousta. Ja nyt haluaisin tervehtiä Donata Vivantia, joka istuu vieressäni. Hän on EDFn ala eh, varapuheenjohtaja. Minä itse olen Adam Koosa, olen MEPPI ja olen Euroopan parlamentin vammaistyöryhmän puheenjohtaja. Me tänään aiomme kahdestaan johtaa puhetta tässä yhteydessä. Pyytäisin kaikkia nyt lopettamaan keskustelut. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő... On todella hienoa, että me täällä vammaisparlamentissa teemme töitä ihan samalla tavalla kuin Euroopan parlamentissa, eli täällä on pyydetty monta kertaa ihmisiä istuutumaan ja olemaan hiljaa ja kuuntelemaan toisiaan, ihan niin kuin Euroopan parlamentissa. Eli tässä mielessäkään emme ole erilaisia. On hienoa nähdä, että täällä on 450 vammaiskollegaa paikalla ja voimme yhdessä työskennellä ja miettiä sitä, miten voimme kriisistä päästä. Nyt meillä on todellakin tämä aiheena tässä toisessa osiossa, miten voimme kriisistä päästä. Me olemme aloittaneet työmme parhaimpana hetkenä, sillä nyt juuri saapui ensimmäinen puhuja paikalle. Odotamme vielä, että hän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 myös minua ilahduttaa kovasti se, että saan olla tässä yhdessä Adan Kosakin kanssa puheenjohtajana iltapäivän kokousosiossa. Me olemme taistelleet yhdessä hyvin paljon edistääksemme tilannetta vammaisille. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä, että teidän tulee kunnioittaa puhuja-aikoja, vaikkakin minä toki tiedän, että olette niin innostuneita, että haluatte puhua mahdollisimman pitkään. Siitä huolimatta minun täytyy nyt pyytää teitä kunnioittamaan puhu, puhu, puhuja-aikoja, koska sitä kautta voitte sitten kunnioittaa muita, jotka myös haluavat puheenvuoron. Tulen nyt antamaan suoraan puheenvuoron sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtajalle Hannes Fobodalle. Se. Kiitos. I want to... Hyvät kollegat, paljon kiitoksia Kiitos kaikille, jotka ovat olleet vastuussa tämän erittäin tärkeän kokouksen järjestämisestä. Onko tässä tulkkausongelma? Aha, the subtitles. Tekstitys ei näytä toimivan.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 So, I guess. so I think we can... No niin, voimme jatkaa. Vielä kerran, hyvät kollegat. Olen oikein iloinen, että olette täällä. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän tärkeän tapahtuman järjestämiseen. Vaaditaan paljon työtä ja omistautumista. Ja on erittäin tärkeää, että olette täällä. Euroopan unioni on unioni, joka ottaa ihmiset mukaan. Antaa kaikille mahdollisuudet. Tai ainakin sen pitäisi olla unioni, joka antaa kaikille mahdollisuudet. Ja tällainen unioni, joka integroi ihmiset. on e perusoikeuskirjan artikla 26 sanoo, että, se to, että tunnistetaan, tunnustetaan vammaisten oikeudet hyötyä toimista, jotka pyrkivät takaamaan heidän itsenäisyytensä, sosiaalisen ja taloudellisen integroitumisen ja osallistumisen yhteisen elämään ja oikeuslaitoksen toimintaan. Mikä tarkoittaa, että vammaisilla on samat oikeudet kuin kaikilla kansalaisilla, mutta näiden vammojen näiden oikeuksien takaamiseksi Euroopan unioni tunnustaa, että erityistä huomiota täytyy kiinnittää asioihin, jotka ovat merkityksellisiä vammaisille. Ja siksi EU ei ole ainoastaan mikään iso otsake tai nimeke, vaan mukana ovat jäsenvaltiot, paikallisviranomaiset, kunnat. Kaikki muodostavat EUn kaikkein pitää tunnustaa vammaisten erityiset tarpeet. Ja tämä on meidän iso tavoitteemme. Meidän pitäisi taata kansalaisoikeudet, samat yksilölliset oikeudet ja sama oikeus hallita elämäänsä, onpa vammainen tai ei. Tiedän, kollegat, että kriisissä, ja nyt meillä on suuren taloudellisen kriisin viides vuosi menossa. Alttimmassa asemassa olevat kokevat pahiten leikkausten seuraukset. Nämä ihmiset ovat usein riippuvaisia valtion palveluista ja nämä tuet ovat ne, joita eniten leikataan. Ihmiset, jotka eivät ole vastuussa kriisistä, kärsivät sitä enemmän. Vammaisten suojeleminen on siksi yhä tärkeämpää kuin koskaan. Meidän ryhmämme ja muut parlamentin kollegat taistelevat liian tiukkaa säästöpolitiikkaa vastaan. Teemme niin, koska näemme, näemme että paineet niitä kohtaan, joilla, joilla tarpeet ovat suurimmat, voivat olla erittäin suuret tässä tilanteessa. Meillä on kaikki yleissopimukset. Meillä on YK on yleissopimus, vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja muutakin. Mutta ei riitä, että luetaan tämä yleissopimus. Täytyy täytäntöönpanna sitä. Ja on aika EUn täytäntöönpanna sitä, nyt kun se on ratifioitu. Ne, ää, yhteisöasuminen ja integroiva koulutus ovat osa tätä. Ja meillä ei ole ainoastaan talouskriisi päällä. Meillä on myös sosiaalinen kriisi ja ihmisoikeuskriisi. Julkisen sektorin velan ja vajeiden ongelma täytyy löytää ratkaisu, mutta täytyy muistaa, että lukujen ja prosenttien takana on miljoonia ihmisiä, ja heihin hallituksen politiikka ja vyön kiristäminen iskee pahiten. Erityisesti alttiimmassa, heikommassa asemassa olevat ryhmät. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, lopetan lyhyen puheeni muutamalla omalla kokemuksella. Olin Viinin kaupungissa monta vuotta vastuussa kaupunkisuunnittelusta ja kaupungin kehittämisestä – Olin myöskin aktiivinen terveysalalla. Meillä oli sitten niin paljon ystäviä ja kollegoita kansalaisjärjestöistä, jotka taistelivat vammaisten oikeuksien puolesta. Tämä ei ole minulle mikään poliittinen julistus. Tämä heijastaa minun kokemustani viidissä, jossa me pyrimme tekemään paljon parantaaksemme vammaisten elinoloja. Myönnän, ei tarpeeksi, ei koskaan tarpeeksi, mutta meidän täytyy olla tällainen integroiva näköala, tarjota kaikille oikeuksia ja mahdollisuuksia, ei ainoastaan julistuksissa, vaan todellisuudessa. Joskus sitä unohtaa, että Äh, äh, on, tärkeimmätkin asiat saattavat unohtua. Siksi on tärkeää, että te olette täällä, että muistatte me, meitä tarpeistanne ja muistatte meitä siitä, että meidän täytyy auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Politiikassa on kysymys siitä, että autetaan niitä, jotka sitä tar- apua tarvitsevat. Joskus politiikka auttaa niitä, jotka eivät apua tarvitse, mutta sen ei pitäisi olla politiikan tarkoitus. Politiikan pitäisi auttaa niitä, joilla on aitoja tarpeita. Ja kysymys ei ole mielestäni rahasta. Jos ajatellaan jotain, joka ei ole sosiaalista joko jotain ihan muuta, jos ajattelee iso britannian parlamenttia ja se pyrkii jäljittämään isoja summia isoja määriä veroja, joita yritykset maksaa. Jos osakin noista maksamattomista veroista menisi vammaisille, se olisi iso palvelus yhteiskunnalle ja teille. Kiitos, että sain tulla. Minulla on paljon muita velvollisuuksia, mutta tämä oli tärkeä. En sano velvollisuus, jotain, joka tulee minun sydämestä. Kiitoksia vielä kaikille, jotka järjestivät tämän hienon konferenssin. Eh, invito ora il Presidente dell'European Disability Forum a una breve risposta. Kiitän teitä. Ja nyt sitten eh, Euroopan eh, vammaisfoorumin puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you. I, I know we are behind the time and I know... Kiitos. Eh, tiedän, että me olemme jäljessä aikataulusta. Ja tiedän, että puheenjohtajan on lähdettävä, mutta kuten sanoin hänelle vähän aikaa sitten, on erittäin tärkeää, että parlamentin poliittiset ryhmät yhdistävät voimansa ja tekevät vammaisten oikeuksista näkyvämpiä, tuovat vammaisten oikeudet ylemmä, ylemmäksi Euroopan parlamentin esityslistalle ja koko unionissa kokonaisuudessaan. Minä kerroin teille, herra puheenjohtaja, että Euroopan vammaisfoorumi tulee lähettämään kirjeen parlamentin kaikille poliittisille ryhmille niin, että ensi vuonna järjestettäisiin yhteinen kokous jossa sitten hyväksyttäisiin edelleen päätöslauselma, josta me hyvä, jonka me hyväksymme tänään, ja katsoisimme, olisiko mahdollista toimeenpanna se teidän tuellanne kaikissa Euroopan unionin toimielimissä ja Euroopan parlamentissa erityisesti. Se, mitä me kaikki olemme täällä sanoneet, että, että sitä tulisi totta. Parlamentin puhemies sanoi tänä aamuna ja monet muutkin puhujat ovat toistaneet, että vammaiset maksavat nyt tästä kriisistä, josta he eivät edes ole vastuussa. Säästötoimenpiteet, kuten minä sanoin, ovat suora loukkaus vammaisia kohtaan. Ai aikana, jolloin poliittisen järjestelmän uskottavuus ja demokratia, kun demokratia Euroopassa kohtaa suuria vaikeuksia, on hyvin tärkeää, että ainakin tällä alalla yritämme ylittää tämän kuilun ja siirtyä sanoista tekoihin. Kiitoksia, olemme huomioineet teidän sitoumuksenne ei ainoastaan tänään, vaan koko teidän aikananne parlamentissa. Köszönöm szépen. Kiitos EDFn puheenjohtaja siitä, että täydensitte sosialistien ja demokraattien viestiä. Ja nyt voin toivottaa tervetulleeksi Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajan Rova Wortman Koolin ja pyytäisin että hän kymmenessä minuutissa voisi vetää yhteen omat ajatukset Euroopan vammaisparlamentille. Thank. If you, if you allow, I just want to yeah. make a positive Jos sallit, haluaisin reagoida myönteisesti siihen, mitä herra Varkastan sanoi. Rava Wortmanin koolin kanssa me työskentelemme monen asian parissa. Ja ryhmänjohtajat varmasti ottavat nämä asiat esille ja me odotamme tapaamista kanssanne, että voisimme keskustella käytännön askelista liittyen siihen, mitä voimme tehdä vammaisten eteen. Kiitos ja annan puheenvuoron Rova Wortman Koolille. Hannes, and... Kiitos Hannes. Ja kiitos kollega Koosa, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Esteettömyys ei ole mikään abstrakti ongelma, vaan se on seikka, joka koskee läheltä yhtä kuudesta kansalaisesta. Tähän jo viitattiin tänä aamuna jo 80 miljoonaa eurooppalaista. Eh, heillä on jonkunlainen vamma. Ja jos katsomme vanhusväestöä, niin sitten tämä lukumäärä on vielä suurempi. Yksi kolmesta eurooppalaisesta, joka on yli 75-vuotias, heillä on jonkunlainen vamma, joka rajoittaa heidän elämänsä jonkun verran. Ja nämä luvut ovat kasvuun. Kasvusuuntautuneet, Niin, toimiko mikki tässä kunnolla? Kyllä, ilmeisesti, vaikka luulen, että ei. Eli siis yksi kolmesta yli 75-vuotiaasta Eh, heillä on jonkunlainen vamma, joka rajoittaa heidän elämänsä jollain tavoin. Ja ilmeisesti nämä luvut ovat nyt kasvamaan päin, kun väestö ikääntyy vähitellen. Tämä tarkoittaa kahta seikkaa. Ensinnäkin, että kyseessä on selvästi elinlaatu-kysymys kyseisille henkilöille ja yhteiskuntana me olemme vastuussa, yhteisvastuussa heidän suuntaansa. Mutta samalla tavoin kuin voidaan ajatella, että nämä ihmiset eivät voi täysin osallistua yhteiskunnan toimintaan, niin tämähän on kaikille meille suuri menetys. Ja jos tässä teen pienen vertauksen, 20 vuoden ajan Euroopan integraation ydin on ollut sisämarkkinat neljänä perusvapauksinen, eli tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus. Ja lähdetään liikkeelle eurooppalaisista arvoista, eli sosiaalista yhteen, yhdenmukaisuudesta ja yhtenäistä kohtelusta. Euroopan unioni, jossa on direktiivejä, asetuksia ja on e, tuomioistuin päätöksineen ja Euroopan parlamentti e, mietintöineen, ja joka edustaa Euroopan kansaa. Me olemme kaikki pyrkineet eh, ratkaisemaan näitä aukkoja, joita oli sisämarkkinoilla. Ja nyt puhun kaikista näistä muista kuin tulli eh, muotoista eh, liikkuvuuden esteistä, esimerkiksi eri maiden tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ja tutkintojen tunnustaminen vastavuoroisesti. Ja, tässä jatkan vertausta. Esteettömyys on suurin yhä olemassa oleva muu kuin tullieste, joka koskee vielä miljoonia ihmisiä. Ihmiset eivät pysty eh, kunnolla tehokkaasti työskentelemään, eivätkä he voi saada etua sisämarkkinoista, eivätkä he pysty toimimaan kunnolla myöskään yhteiskunnassamme. Me olemme edistäneet palveluita tavaroita ja pääomaa, mutta kaikkea tätä ei ole tehty tarpeeksi ihmisiä varten. Ja tällä alalla on ponnisteltava lisää. Olen vakuuttunut siitä, että tämä pitäisi asettaa etusijalle meidän kaikkien toiminnassamme. Me EPP-perheenä, kansanpuolen perheenä, olemme sitä mieltä, että ihmisten vapaa liikkuvuus on perustavanlaatuisimpia periaatteita Euroopan unionissa – meidän perusjulistuksemme, jonka hyväksyimme Romaniassa muutama kuukausi sitten, tekee kaiken tämän hyvin selväksi. Siellä sanomme, että meidän pitää toimia yhdessä edistääksemme hyvin toimivia työmarkkinoita, jotka tuo, luovat työpaikkoja, mahdollisuuksia ja todella tärkeällä tavalla edistetään työmarkkinoille osallistumista nuorten ja vanhempien ja naisten keskuudessa maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä keskuudessa ja myös vammaisten suhteen. EPP-ryhmässä tässä Euroopan parlamentissa meillä on hyvin aktiivisia kollegoja, jotka ovat itse kohdanneet vammaisuuden eh, aiheuttamia haasteita. Ja minä haluaisin kiittää erityisesti yhtä kollegaa, herra Kooshaa, joka on täällä paikalla puheenjohtajan paikalla. Hän ja muut kollegat auttavat meitä päivittäin meidän parlamentaarissa elämässämme muistamaan, että pitää aina miettiä, minkälaisia vaikutuksia e, eri asioilla on vammaisten elämään. Mutta myös yleisemmällä tasolla olemme sitä mieltä, että tarvitaan viittauksia vammaisten ihmisten oikeuksiin, kun kyseessä on Euroopan 2020 strategia. Tuon strategian pohjalta mietimme sitä, miten haluamme saada aikaiseksi kasvua ja työpaikkoja ihmisiä varten. Tämän pitää olla sellainen strategia, joka ottaa kaikki huomioon ja mukaan. Jos ajatellaan sitten vammaisuusseikkoja ja sitä, miten niitä pitää lähestyä. No niihin parlamentti suhtautuu aika lailla yhtenäisesti. Ja niin kuin herra Varnakastani sanoi, on tärkeää, että parlamentissa toimimme yhdessä yhteisvoimin, mutta pitää myös yhdistää voimat kansalaisjärjestöjen suuntaan. Kansalais yhteiskunnan kanssa, teidän kanssanne. Meidän on yhdessä työskenneltävä näin. Voimme todella kovasti ponnistella. Ja me olemme päätöslauselmassamme sanoneet, että tarvitsemme lisää elinikäistä oppimista, lisää sosiaalista inkluusiota, tarvitaan joustavampaa eläkke- eläkkeelle jäämisikää, jotta tarpeeksi ihmisiä jää työmarkkinoille. Ja me olemme tehneet selväksi, että vanhempien ihmisten ja vammaisten työntekijöiden työllistymispotentia unohtuu liian usein. Esteettömyys on asetettava eh, sellaisen asemaan, että siitä tulee ihan normaali asia sekä talouden, meidän taloissamme että koko maailmassa ja koko yhteiskunnassamme. Jos sitä menee, jos menee hotelliin missä tahansa Euroopassa, niin ihminen ei mieti sitä, onko siellä kylmää tai lämmintä vettä vai onko huoneessa kylpyhuonetta. Tämähän on ihan standardi asia, mutta valitettavasti vielä ei ole kuitenkaan sellaista standardia, että kaikki olisivat esteettömiä rakennuksina. Ja tämä koskee myös toimistorakennuksia, kouluja, yliopistoja, bussipysäkkejä ja rautatieasemia. Ja tämä johtaa sitten sosiaaliseen syrjäytymiseen ja poissulkemiseen. Tätä emme voi hyväksyä. Ja usein vammaiset henkilöt saavat palkkaa, joka on alhaisempaa siksi, että tämä esteetön tilanne vallitsee, tai esteellinen tilanne vallitsee, ja sen takia on tärkeää, että aina jatkossa sijoituksissamme me mietimme asioita ja lähdemme liikkeelle siitä, että standardin pitäisi olla esteettömyys. Tässä Euroopan taso on tärkeällä sijalla. Tarvitsemme Euroopan laajuisia sääntöjä, muuten markkinat sirpaloituvat koska jäsenvaltiot ottavat käyttöön omia standardejaan, ja ne eivät useinkaan ole yhteen sopivia keskenään. Ja toinen hyöty, mitä saadaan Euroopan laajuista lainsäädännöstä, on se, että nämä esteettömästi saatavat palvelut ja tuotteet tulevat halvemmiksi, kun niitä on enemmän tarjolla. Yritykset ovat rationaalisia toimijoita ja jos päästään EU-laajuisille markkinoille, niin yritykset ovat entistä innostuneempia eh, siitä, että saadaan uudenlaista eh, hyötyä ja tästä on teillekin hyötyä. Ja siksi olen sitä mieltä, että esteettömyyslaki Euroopan tasolla on oikea lähestymistapa. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä, yhteistä lähestymistapaa. Tämä ei voi olla asia, joka jätetään vapaaehtoisuuspohjalle, vaan sen pitää olla todellakin pakollista. Jos katsotaan, miten Yhdysvalloissa on toimittu, siellä on vammaislaki ollut voimassa vuodesta 90 alkaen ja on havaittavissa, että lainsäädännöstä on apua. Se antaa oikeusvarmuutta yrityksille, jotka tekevät tulevia sijoituksia. Ja näin sitten kelloa käännetään taaksepäin, koska pakotetaan olemassa oleva lainsäädäntö yhdenmukaiseksi tämän lain kanssa. Samoin pitäisi tehdä myös Euroopan unionissa. 60 vuoden ajan jo Euroopassa on paljon rauha, hyvinvointi ja vapaus miljoonille ihmisille. Nyt meillä on edessämme kriisi, mutta kun katsotaan näitä kaikkia eri vuosia, niin me olemme todellinen menestyssymboli. Ja tämä on my- myös tänään muistettava. Olemme osoittaneet, että maat voivat tehdä töitä yhdessä yhteisen hyvän eteen ja luotan siihen, että näinäkin päivinä voimme näyttää, että me kykenemme taas kriisin, kriistä pääsemään ja pääsemään kasvuuralle. Mutta tämä on ainoastaan, jos teemme työtä yhdessä. Ja tämä ei koske ainoastaan työpaikkoja ja tavaroita ja taloutta, vaan ehkä vielä tärkeämpää meille kaikille on se, että saimme jopa Nobelin rauhan palkinnon, joka on osoitus siitä, että olemme saavuttaneet paljon vapauden ja rauhan alalla. Meidän nyt oltava hyvin rehellisiä, hyvät naiset ja herrat. Me emme ole vielä tehneet tarpeeksi, jotta varmistaisimme, että vammaisten ja vanhempien kansalaisten esteetön palvelujen käyttö olisi todella normaali tila. Ja toivottavasti tämänpäiväiset askeleet ovat ensimmäisiä askeleita ja tärkeitä askeleita tähän suuntaan. EU pitäisi olla koko maailma johtava taso. Emme vielä ole näin pitkälle, mutta voitte laskea sen varaa, että Arman kansanpuolue tukee teitä tässä työssä. Kiitos ja kaikkea hyvää teille. Kiitos, varapuhemies. Ja kiitos siitä, että puhuitte tämän verran, mitä teille oli varattu. Ja seuraavana annan puheenvuoron EDFn vammaisfoorumin puheenjohtajalle. I and we have listened. Me olemme kuunnelleet erittäin täsmälliseen esitykseen siitä, minkälaista esteettömyyden pitäisi olla. Varapuheenjohtaja kertoi, miten, tämä, minkäla- miten Euroopan esteettömyyssäädöksen pitäisi olla sitova. Ja olemme samaa mieltä, että meidän pitäisi yhdistää voimamme. 2013 edessämme on tärke, tärkeitä päätöksiä tehtäväksi. Ja asioita, joiden kädestä meidän on kampanjoitava. Meidän on rakennerahastoasetuks, sopimus saatava aikaan ja monia muita sellaisia päätöksiä. Ja YKn yleissopimussa pitää saada sisään rakennettua siihen. Vammaisten oikeuksia pitää kunnioittaa hyvin niissä. Euroopan parlamentin pitää myös käsitellä sitä lainsäädäntöä, jota kolmas joulukuuta komissio ehdotti liittyen verkkoesteettömyyteen. Me yritämme saada parlamentin tuen. Me pyrimme saada ehdotuksesta laajemman ja tehokkaamman niin, että tässä käsittelisi kaikkia verkkosivuja, jotka tarjoavat palveluita suurelle yleisölle eurooppalainen esteettömyyssäädös, siihen liittyvä ehdotus, tulee tulemaan vuoden puolessa välissä, joten työtä riittää. Kiitoksia. Ja sanon teille saman kuin edelliselle puhujalle. Tulemme lähettämään kirjeen kaikkien parlamentin poliittisten ryhmien johtajille, jotta voisimme tavata Euroopan vammaisliikkeen kanssa yhdessä ja voisimme siirtyä puheista tekoihin näinä mullistuksen aikoina. Se on tärkeää, että kuulemme ääniä, kuten sinun äänesi. joka on samalla linjalla kuin meidän työmme ja mitkä ovat vammaisten ja heidän perheittensä tarpeet kautta EUn. Kiitos. Grazie. Ehm, darei ora eh, la parola a... Eh, Kiitos. Nyt sitten annan puheenvuoron Ines Kristinalle, joka on varapuheenjohtaja työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa. Kiitos. Uh, muchas gracias. Uh, eh, Jui. Kiitos oikein paljon. Puhun espanjaa, koska täällä ei ole portugalin kielen tulkkausta ja siksi minua ikään kuin syrjitään nyt portugalilaisena, mutta haluan kuitenkin tehdä tämän mahdollisimman hyvin. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tämän tilaisuuden järjestämisestä se on hyvin tärkeä. Ja haluaisin sanoa teille joitain ajatuksia, jotka liittyvät työhön, mutta myös siihen maahan, mistä minä olen kotoisin, sillä kyseessä on kriisitilanne. Portugaliin kriisi vaikuttaa suuresti ja seuraukset tuntuvat kaikilla yhteiskunnan eri aloilla, mutta on selvää, että vammaiset kokevat tämän tilanteen vielä vahvemmin kuin muut. Minä olen työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan jäsen ja vuosi sitten siellä hyväksyttiin kollega Adam Koosan mietintö. Ja tämä mietintö korosti sen tärkeyttä, että säästöpolitiikka ei saisi vaikuttaa kielteisesti vammaisiin ihmisiin. Tämä on hyvin tärkeää, mutta minun visioni on vähän pessimistisempi. Olen sitä mieltä, että tämä vaikutus on jo todettavissa, se näkyy jo todellisuudessa nämä niin kutsutut säästöpolitiikat ovat jo vaikuttaneet ihmisten tilanteeseen, vammaisten ihmisten elämään. Ja miksei, jos tämä vaikuttaa työntekijöihin, niin tietysti myös vammaisiin työntekijöihin. He ovat osa elämää. Eli jos on enemmän työttömyyttä yleensä, niin on myös suurempia ongelmia vammaisten ihmisten saada työpaikkaa. Ja jos palkat laskevat, niin ne laskevat myös vammaisten työntekijöiden osalta. Eli nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ei voida puhua ikään kuin erillisistä eh, todellisuuksista. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että valitettavasti on olemassa aika suuri ero sen välillä, mitä meillä on toisaalta näitä välineitä, kuten yleissopimus, joka koskee vammaisten oikeuksia, ja sitten sen etäisyysten todellisuuteen on todella suuri ja kasvamaan päin. Nyt olisi koko sivilisaation osalta selvästi, selvä askel taaksepäin se, että vammaisten oikeuksien tilalle tulisi nyt jotain muuta, sillä nämä oikeudet, ne on, niiden on saatava valtion takaus. Jos niiden sijaan nyt laitettaisiin tällainen eh, avustustoiminta, joka perustuu hyvän tekeväisyyteen, näin vähennettäisiin ihmisarvoa vammaisilta ihmisiltä. Jos sosiaaliset, yhteiskunnalliset eriarvoisuudet kasvavat, kun sosiaaliset ja työhön liittyvät oikeudet vähenevät, niin yhteiskunta ei pysty mitenkään paremmin ottamaan huomioon kaikkia jäseniä, vaan yhteiskunta ottaa ihmiset huonommin mukaan. Ja haluaisin kertoa vielä Portugalin tilanteesta vammaisten osalta. Jos ajatellaan budjettileikkauksia, budjettileikkauksien yhteydessä eh, määriteltiin uudelleen vammaisuusasteet ja suurin osa ihmisistä heidän vammaisuusastettaan alennettiin ja näin pystyttiin perustelemaan sitten tukien leikkaukset. Jos ajatellaan esimerkiksi eläkkeitä, vammaiseläkkeitä tai sellaisten henkilöiden eläkkeitä, jotka olivat joutuneet eh, onnettomuuteen työpaikalla – työkyvyttömyyseläkkeitä he saivat vähemmän eh, tai saavat vain saman verran eläkettä kuin ennenkin, vaikka inflaatio on ollut todella suurta. Tämä on kovasti vaikuttanut heidän elämän laatunsa. Ja sitten jos ajatellaan veroasetta, sekin vaikuttaa vammaisiin ja sitten eri avustusten leikkaukset, mutta on muutakin. Jos ajatellaan julkisten menojen leikkauksia, niin on ajateltava esimerkiksi eh, äänitteiden kustantamisen leikkauksia liittyen myös tieteelliseen tutkimukseen ja on vähemmän viittomakielen tulkkausta, on vähemmän mm, arkkitehtonisia mukautuksia julkisissa rakennuksissa ja niin poispäin. Eli ei voida tarkastella vammaisten mukaanottamista erillisenä asiana, sillä jos sosiaalipolitiikasta leikataan yleensä, niin tämä tulee vaikuttamaan vammaisiin ihmisiin emmekä nyt toimi sen yleissopimuksen mukaisesti, joka on EUn ratifioima. Minä haluaisin nyt pyytää anteeksi, että asiat sanon näin rehellisesti, mutta minusta on kuitenkin selvää, että nämä asiat ovat ristiriidassa keskenään, eivät täydennä toisiaan. Tämä on mahdotonta. Ja olen sitä mieltä, että tilanne on nyt sellainen, että ei voida yksinkertaisesti eh, laittaa pystyyn tällaisia inkluusio-ohjelmia, jotta voitaisiin integroida vammaiset työmarkkinoille ja niin poispäin. Jos ei ole todellista globaalia politiikan muutosta, niin kuilu sen välillä, mitä yleissopimuksessa sanotaan ja mikä sosiaalinen todellisuus on, niin tämä kuilu vain syvenee, eikä tähän saada muutosta, jos ei muuteta yleistä poliittista toimintatapaa. Kiitos. Grazie, Grazie vicepresidente. Passo ora... Kiitokset tästä. Ja nyt sitten annan puheenvuoron Alain Fohille, joka on EDFn hallituksen jäsen. Olkaa hyvä. Chers amis. Hyvät herrat, hyvät ystävät tänä aamuna me olemme koko ajan voineet huomata, miten ää, äh, talouskriisi muuttuu yhä enemmän ihmisoikeuskriisiksi. EU ja jäsenvaltiot ovat kuitenkin tehneet voimakkaan sopimuksen vammaisten kanssa allekirjoittaessaan ja ratifioidessaan YK vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Miten me voimme tehdä tämän yleissopimukseen täytäntöönpaneksi tosielämässä. Kriisin aikana täytyy miettiä keinoja käyttää EUn varoja paremmin. Erityisesti EUn toimielimeen täytyy hyväksyä monivuotiset rahoitusnäkymät, jotka sisältävät sosiaalisia investointeja, joilla voittaa nykyinen talous- ja sosiaalikriisi. Ja täytyy kohdentaa riittävästi rakennerahastoja ja täytyy myös tehdä nämä rahastot saavutettaviksi. Ja näiden rahastojen pitää voida sijoittaa, kyetä sijoittamaan esteettömyyteen ja vammaisten osallistumiseen. Sen, niiden täytyy investoida esteettömiin Euroopan laajuisiin verkkoihin. Täytyy myös kehittää erilaisia tilastotietoja ja, ja tilastoindikaattoreita liittyen vammaisuuteen ja liittyen, jotka määrit, seuraavat sitä, miten kriisi vaikuttaa vammaisiin ja heikossa asemassa oleviin. EU täytyy kehittää sosiaalisia investointimuotoja, jotka perustuvat ihmisoikeuksiin ja sosiaalisiin velvollisuuksiin, ja jotka näin vastaavat YK yleisövimukseen. Sosiaalisen monivuotisen investoinnin täytyy tukea myöskin sosiaalipalveluita, jotka luovat vauraampaa yhteiskuntaa, joka ottaa enemmän ihmisiä mukaan. Täytyy tukea myös sosiaalista vähimmäisturvaa kansainvälisen työjärjestön ilon määritelmien mukaisesti. Ja täytyy ottaa huomioon olennaisten palveluiden takaaminen, vesi, terveyspalvelut, kunnallispalvelut ja so, so, tulonsiirrot sekä rahassa että palveluissa – täytyy taata kansalaisille, myös vammaisille. Täytyy myös pitää huolta perusterveyspalveluista ja minimitulosta. Tasavertaisuus on tärkein vammaisten ihmisoikeuksien kannalta. Mutta vammainen vanhempi vammaisjärjestöön ja edustaja, meillä on tiukka velvollisuus puolustaa ihmisoikeuksia sijamme yleissopimuksen puitteissa. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ja hyvät eurooppalaiset päätöksentekijät, teillä on vastuunne. Täytänköön pankaa tämä sopimus ja välttäkää tämä ihmisoikeuskriisi. Kiitos. Köszönöm szépen a kiegészítő szavakat. Kiitos näistä vastaussanoista ja näin olemme saaneet loppuun toisen keskustelun ensimmäisen osan ja seuraavaksi valtuuskuntien jäsenille annamme puheenvuoron. Ennen kuin menemme tähän osioon, haluaisin vielä mainita muutaman täydentävän seikan ja haluaisin tehdä selväksi, että Euroopan parlamentti ja minä itse ja johdollani toimiva puolueryhmien välinen työryhmä. Sillä on perusfilosofia, josta haluaisin kertoa liittyen vammaisten oikeuksiin. Eli jos vammaisia ei oteta mukaan, niin asiat eivät voi toimia. Tämä on ainoa tapa saavuttaa jotain. Minä itse olen vammainen ja olen parlamentissa Eh, edustajana ja näin voidaan osoittaa, että kaikki vammaiset, jos he todella haluavat ja jos he eh, valmistautuvat tähän tehtäviin kunnolla, niin he pystyvät itsekin osallistumaan hyvän lainsäädäntötyöhön. Ja tässä mielessä nyt haluaisin aloittaa seuraavan osion, jossa annetaan puheenvuoro ensiksi Olsenille, Erik Olsenille, joka on EDFn eh, johtaja. Eh, in attesa di Eric Olsen, eh, membro del comitato esecutivo di EDF. Erik Olsson EDFstä ei hänen, ähm, kun me odottelemme häntä tässä, niin sitä ennen haluaisin sanoa myös minäkin jotakin. Varsinkin kun on kysymys tästä tärkeästä argumentista, eli millä tavalla me pääsemme eroon tästä kriisistä, mitä se merkitsee ja miten se ylipäätään on mahdollista. Ja samanaikaisesti me yritämme olla rikkomatta ihmisoikeuksia. Ja ajattelen tässä nyt erityisesti tätä YK yleissopimusta. Se, että me pääsemme eroon tästä kriisistä, vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja suhtautumistapaa myös esimerkiksi vanha, vammaisten suuntaan. Meidän täytyy arvostaa sitä rikkomista, tehokkautta, jota esimerkiksi vammaiset nuoret eh, edustavat koko yhteiskunnassa, mutta se merkitsee myös sitä, että meidän on investoitava konkreettisesti. Se vaatii ponnisteluita. Se vaatii ponnisteluita niin, että riippuvuudesta ei tule uusi este. Toisaalta, jos ei ole apua ja tukea, jotkut tarvitsevat enemmän tukea, ehkäpä intensiivisempää tukea kuin muut. Mutta joka tapauksessa ainahan se on, niin, että tulevat sukupolvet joutuvat kantamaan tämän taakan. Jos me haluamme päästä tästä kriisistä pois, meidän täytyy panostaa siihen, että kaikki osallistuvat, ihan kaikki yhteiskunnassa osallistuvat. Ja se vaatii osallistumista myös vammaisjärjestöjen puolelta, kun pyritään luomaan tulevaisuutta, jossa ketään ei unohdeta tai ketään ei hylätä. No, en nyt sen enempää tässä puhu, vaan annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle tässä täysi istunnossa, eli Erik Ulsen Olkaa hyvä. Ai, Eri Kulsen ei ole tullut vielä. No, sitten nyt pyydän anteeksi, että tässä nyt heittelen tätä ohjelmaa, mutta kun täällä on ihmisiä, joiden on lähdettävä aikaisemmin, niin annan Pirkko Malamäelle puheenvuoron, joka on Suomen vammaisjärjestön yhteistyöelimen puheenjohtaja. Ja sitten sen jälkeen Unkarin vammaisliiton puheenjohtaja. Eh, vi vi eh, di alzare la mano per farvi Ja pyydän, että kun, ennen kuin puhutte, niin nostakaa kätenne ylös, niin että kamera löytää teidät. On behalf of the Finnish Disability Forum, I would like... Euroopan Suomen vammaisneuvoston puolesta haluaisin vastata kysymykseen, miten voimme päästä kriisistä. Aamulla puhuimme siitä, että me tarvitsemme vahvemman ja pitemmälle menevän eurooppalaisen esteettömyyssäädöksen. Omasta kokemuksesta näemme, että Euroopan tasan lainsäädäntö ja momentti, vääntö pakottaa muutoksia kansallisessa lainsäädännössä ja muuttaa kansallista työskentelytapaa ja ajattelutapaa ja tapoja olla vuoropuhelussa vammaisliikkeen kanssa. Joten kovasti toivomme, että eurooppalainen esteettömyyssäädös, European, European Accessibility Act, täyttää ne toiveet, jotka siihen liitämme. Toisekseen, ja puhun nyt kansallisesta kokemuksesta. Halusin painottaa, että YK on yleissopimus ja sen tehokas täytäntöönpano on yksi tärkeimmistä välineistä, joka auttaa meitä kriisistä. Koska yleissopimus luo jaetun pohjan – jolla luomme Euroopan. Vammaiset voivat antaa panoksensa yhteiskunnassa, toimia työelämässä, kuluttajina sisämarkkinoilla. Kun puhumme keinoista ratkaista kriisi, me voimme ainoastaan ajatella yleissopimuksen lupauksia. Ja ikävä kyllä minun on sanottava, että oma maani on vielä, omassa maassani ratifiointi on kesken. Ja toivon, että ratifiointi tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Ja lopuksi. Eurooppalaisesta äh, syrjimättömyyslainsäädännöstä. Vammaisliike oli erittäin vahva luodessaan eurooppalaista olemassa olevaa syrjimättömyyskehikkoa. Ja kovasti odotamme, että tämä kehikko paranee ja laajenee entisestään. Me kovasti kaipaamme ja tarvitsemme sitä. Kun omassa maassani lainsäädännön etenemisvaihteen on kovasti hidastunut ja Siinä on kriisi, mutta vastaus kriisiin mielestäni on sama kuin mikä yleissopimuksessakin on. Ei mitään meihin liittyen ilman meitä. Kiitos. Grazie. La parola ora a Cegledinekova. Kiitokset. Seuraavaksi Cegleniakova Agnes ja sen jälkeen Kristos Nastas. 15 vuoden aikana on tapahtunut hitaita, mutta tärkeitä muutoksia, jos ajatellaan Unkarin tilannetta. Siellä on ollut talouskriisi ja senkin se on vielä pahentanut hallituksen huonoa politiikkaa. Tietysti kriisi olisi voinut vaikuttaa kielteisesti jonkun verran, mutta nyt vammaiset kärsivät kaikkein eniten. Sosiaaliset palvelut eivät saa yhtä paljon rahaa enää valtion rahoista ja myös opetusalalla on menty taaksepäin. Ja vammaiseläkkeestä on päästy eroon. Sen tilanne on toisenlainen tukimuoto, joka on alhaisempi ja myös työllistettyjen määrä alenee. On tarkoitus päästä avoimille markkinoille, mutta kun työpaikkoja on vähemmän, niin tämä ei edisty. Pitkäaikaistyöttömien tilanne on huono, keskimäärin kolme kuukautta tässä joudutaan tekemään yleishyödyllisiä töitä. Olen sitä mieltä, että jos Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tasolla voitaisiin aloittaa todellinen ammattityö, jonka pohjalta keksittäisiin innovatiivisia ajatuksia. Meidän pitää pyrkiä uuteen eh, järjestelmään, jossa annetaan sosiaalisia ja tukipalveluita ja edistetään koulutusalaa. Vammaisille annettu raha ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan se on sijoitus pitkälle aikavälille. Vammaisten on voitava päästä avoimilla markkinoilla parempaan asemaan. Me tarvitsemme innovatiivista politiikkaa tällä alalla ja nyt on korkea aika tehdä sanoista todellisia tekoja. Tämä on kaikkien etujen mukaista. Kiitos. Grazie. Eh, ora eh, la parola è a Christos Nastas del. Kiitos. Sitten Christos Nastas. Hän tulee Kreikan vammaisliiton yhteistyöelimestä. Ja sen jälkeen Tsekin edustaja saa puheenvuoron. Ja nyt Kristos Nastas. Kirja Prödre. Kirja Prödre. Puheenjohtaja. Herra EDFn puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät mepit, hyvät naiset ja herrat maani Kreikka kokee pahinta kriisiä toisen maailmansodan jälkeen. Ihmiset, joiden pitäisi eniten suojelua saada, eli erityisesti vammaiset, maassa, jossa heitä on paljon – Meidän maamme jättää heidät oman kohtalonsa varaan. Meistä on todella tullut troikaan nappuloita. Ja viime vuosina kaikki on romahtanut, kun korttitalo, turvapaikka, avustukset, asum, tuettu asuminen, keskukset suljetaan ja yhä enemmän jälleen laitoksia käytetään. Ja yhä enemmän laitoksilla tehdään rahaa. Vammaisten esittävät kysymykset, että minne ollaan menossa, minne meitä viedään, minkälainen armomurha meitä odottaa. Mitä tapahtuu? Menemmekö me kadulle? Joudummeko me kadulle, kun ei ole enää asuntoa, ei ruokaa? Meillä on kaksi välinettä, joita voimme käyttää tällaisessa tilanteessa. Ensinnäkin YK on yleissopimus. Sen lisäksi sen ja EUn ja Kreikan välinen väliaikainen sopimus. Me haluamme, että EU e- toteuttaisiin politiikkaa, joka edistää vammaisten tilannetta. Meillä on tässä tärkeitä välineitä, jotka voivat muuttaa vammaisten asemaa. Vammaisliike pyrkii tekemänsä parhaansa, hyödyntää tietojaan, kokemustaan kansallisella tasolla, Euroopan tasolla – Kiitos erilaisten kansainvälisten järjestöjen, joihin me kuulumme. Hyvät vammaiset, vammaisten lasten vanhemmat, pyydän teitä tukemaan meitä taistelussamme. Meidän taistelumme on myös teidän, sillä taloudellinen kriisi ei tunnusta rajoja. Se leviää kuin myrkyllinen summu yli Euroopan. Meidän yhdistetty vastarintamme auttaa taistelemaan kaikkea niitä vastaan – jotka haluavat lopettaa sosiaalivaltion ja demokratian. Grazie. Da ora la parola a Vaclav Kraja. Seuraavaksi Vaclav Kraja, joka tulee Tsekeistä. Ja sen jälkeen menee sitten puheenvuoro Ranskan edustajalle. Děkuji za slovo Eh, dnes odpoledne budeme mimo jiné také schvalovat... Na... Tänä iltapäivänä me monien muiden asioiden lisäksi hyväksymme tämän päätöslauselmamme. Haluaisin painottaa tämän päätöslauselman sitä osaa, jossa puhutaan siitä, että tilanne ei ole parantunut vammaisten kohdalla. Tsekin tasavalta, vaikkakaan talous nyt ei ole kovin pahassa tilanteessa, siitä huolimatta Tsekin tasavalta on lähtenyt hyvin tiukalle säästölinjalle. Me olemme menettäneet erilaisia sosiaalitukia vammaisille, eläkeläisille ja lapsiperheille. Se rahamäärä, mitä annetaan vammaisille, sitä on leikattu 50 prosenttia pois ja sen vuoksi vammaiset eivät voi käyttää kaikkia oikeuksiaan täysin. Vastaavanlaisia toimenpiteitä olemme nähneet myös aktiivisen työllistämispolitiikan alalla vammaisten kohdalla. Minä uskon, että mikäli minä uskon, että yleissopimuksen artiklat on toteutettava ja siihen me tarvitsemme yhteisiä standardeja Euroopan unionin maiden kesken, jotta meillä olisi tietynlainen minimi yhtenäistetty tuki vammaisille. Jäsenvaltiot eivät voi sopia välttämättä Eh, sellaisesta pienestä asiasta, että esimerkiksi vammaisten ei tarvitsisi maksaa vaikkapa moottoritiemaksuja, tietulleja, vaan meidän pitäisi miettiä asioita, jotka koskevat kaikkia vammaisia. Tämä on ainoa keino, jolla me kykenemme toimeenpanemaan ja toteuttamaan tämän yleissopimuksen nykyistä kriisiä usein käytetään syntipukkina tietyissä jäsenvaltioissa sille, että puretaan niin kutsuttua sosiaalista valtiota. Meidän täytyisi vastustaa tätä, meidän täytyisi yhdessä, yhteisessä rintamassa vastustaa tätä. Grazie, Vaclav. Eh, ora do la... Kiitos, eh, Vaclav. Nyt eh, puheenvuoro Kristel Pradolle Ranskan vammaisliitosta. liitosta ja Jose Luis äh, Espanjasta valmistautuu. Päivää. Niin, miten kriisistä voidaan päästä? Euroopan unioni on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Euroopan parlamentti on se paikka, jossa rakennetaan yhteiseloa. Tämä on demokraattinen universaali paikka. Kriisit vaikeuttavat yhteiselämää. Ne ovat osa inhimillisiä organisaatioita, mutta niistä pääsee ainoastaan, jos pystymme ymmärtämään toisiamme paremmin ne, joilla on kognitiivisia vammoja, he tarvitsevat todellisia eh, välineitä, jotta he voivat kriisistä päästä ja sen takia on tärkeää, että voidaan saada aikaiseksi sellaisia eh, yksinkertaistettuja selkokielisiä eh, selityksiä asioista, jotka ovat täysin mahdollisia. Kyllä Ranskan pääministerin puheetkin on selkokielellä mm, saatu ihmisten ulottuville ja tällä tavoin kaikki pystyvät paremmin eri kielillä eh, seuraamaan eh, tapahtumia, voidaan käydä kulttuurivaihtoa niin, että kaikki demokraattiset toimijat ovat mukana Tällä tavoin ihmiset saavat toimintamahdollisuuksia ja vammaiset eivät joudu ainoastaan avustettaviksi, vaan edistetään heidän demokraattisia oikeuksia, heidän sitä tehovat kansalaisia, kuten muutkin. Tarvitaan lisää Eurooppaa kaikille. Tällä tavoin voimme kriisistä päästä, miten tämä voi onnistua Euroopan unionissa, Tämä on kysymys, jota, jonka esitän parlamentille. Tarvitsemme kaikenlaisia eh, eri välineitä tämän edistämiseksi. Eh. Kiitokset. Haluan eh, kiittää sinua myös siitä, että puhuit niin lyhykäisesti ja konkreettisesti. Nyt sitten Jose Luis Cuelvas ja Maria Johansson voi valmistautua Ruotsin ehdokas, esi, edustaja siis. Eh, buenas tardes. En España. Hyvää iltapäivää. Espanjassa päätettiin jo 30 vuotta sitten, että vammaiset otettaisiin yleisen koulujärjestelmään mukaan ja määriteltiin, minkälaisia apuvälineitä ja tarveita tarvittaisiin. Haluttiin ryhtyä toimiin aikaisessa vaiheessa, annettiin proteeseja käytöön, käyttöön, hankittiin tarpeeksi erityisopettajia, mietittiin esteettömyyttä kouluissa arkkitehtorista ja tämä on edistänyt asioita nykyään 83 prosenttia vammaisista, jotka ovat oppivelvollisuusikäisiä, ovat mukana tavallisissa inklusiivisissa kouluissa. Tästä hyvä esimerkki ovat eh, kuuluvammaiset nuoret ja lapset. Meillä on eh, kurjen perheenjäsenten Eh, yhdistyksessä koottuu sellaiset tiedot, että jos inkluusiota todellakin edistetään, niin tulokset ovat hyviä. 82 prosenttia kurosta lapsista on tavallisissa kouluista, 60 prosenttia on eh, sillä luokalla, joka heidän ikänsä mukaan kuuluukin olla. 90 prosenttia lapsista ja nuorista käyttää suullista kieltä eh, kouluissa ja 94 prosenttia käyttää erityisopettajia ja logopedia koulun valintakriteerinä, mutta meillä on kuitenkin vielä paljon asioita ratkaisematta ja nyt taloisen kriisin aikana, kun rationalisoidaan eh, julkisia kuluja, niin tämä vaikuttaa moneen asiaan, proteeseihin, logopedeihin eh, ja muihin palveluihin ja tällä hetkellä vammaisten edustus on hyvin alhainen. Ainoastaan 0,4 prosenttia eh, lukio-oppilaista ja pieni, pieni määrä yliopisto-opiskelijoista haluaisin korostaa sitä, että koulutus on hyvin tärkeää, että voidaan päästä eh, työelämään ja käyttämään täysin kansalaisoikeuksia. Vammaisten ei pidä olla vain tuen saaja, vaan me edesautamme eh, yhteiskunnan kehitystä. Me olemme olemassa ja eh, meitä on kuultava. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron Maria Juhanssonille Ruotsin eh, vammaisliitosta. Ja sitten haluaisin pyytää anteeksi sitä, että joudun lähtemään kesken tästä mielenkiintoisesta tilaisuudesta, koska minun lentoni lähtee. Ja sen vuoksi annan Adam Koshan antaa puhe, ottaa puheenjohtajuuden käsiinsä täysin. Ja Maria Johansson Ruotsista, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, esteetön ja helposti käytettävä yhteiskunta on ratkaisevaa, jotta voisimme hyödyntää meidän kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ja siksi täytyy olla itsestään selvää lähteä siitä, että ihmisillä on erilaisia lähtökohtia, lähteä ihmisten moninaisuudesta ja oikeusperiaatteesta. E, esteettömyys on kysymys demokratiasta ja se on edellytys kestävälle, oikeusmukaiselle, älykkäälle yhteiskuntakehitykselle. Ja tästä huolimatta me kohtamme argumentin, että tämä maksaa liikaa. Ja tämä oikeudenmukaisuusajattelu katoaa kuvasta, mutta meidän vakaa mielipiteemme on, että ihmisoikeuksille ei voi antaa hintaa. Tästä huolimatta usein niin rikkaassa maassa kuin Ruotsissakin saamme kuulla, että tämä on niin kallista ottaa mukaan ihmisiä, joilla on toimintarajoitteita. Keväällä Ruotsin äh, toimintarajoittajärjestö äh, palkkasi kan, äh, ekonomisti Dan Anderssonin. Hän on laskenut, mikä hyöty yhteiskunnalle olisi esteettömyyden lisääntymisestä. Niin kuin muissakin tutkimuksissa, joita muissa maissa on tehty, Dan Anderssonikin johtopäätös oli, että esteettömyys kannattaa myös taloudellisesti, että se kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman moni ja että esteettömyyden kustannukset täytyy asettaa sitä vastaan, mitä tulisi, jos ihmiset eivät voisi ottaa osaa yhteiskuntaelämään. Meidän haasteemme Euroopan parlamentille on, että nämä johtopäätökset täytyy ottaa huomioon. Niistä pitää ottaa vaarin, niitä pitää käyttää. On ekstra tärkeää kriisiaikoina, jotka nyt vallitsevat ajatella näin. Nyt on oikea aika satsata tulevaisuuteen. Kun talous on heikoilla, silloin täytyy osoittaa poliittista rohkeutta ja osoittaa, että kaikilla on sama arvo, samat oikeudet. Pitää investoida esteettömyyttä luoviin toimiin. Äh, mm, sillä mitäpä epädemokraattinen yhteiskunta maksaisi? Ihmisen osallistumisoikeudella ei voi asettaa hintaa, mutta ne, jotka taloudellisia tai ajattelua kannattavat, että kannat, kannattaa olla esteetön ja helposti käytettävä. Tämä on kaikilla tavoin hyödyllistä. Te saatte meiltä myöskin kirjallisen puheenvuoron ja toivomme, että tämä liitetään mukaan pöytäkirjaan. Köszönöm a hozzászólást, most pedig átveszem a... Kiitos. Minä jatkan nyt puheenjohtajana ja haluaisin kiinnittää huomioni siihen, että teidän todellakin puhuttavaa vain teille varattu aika, sillä meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä ja aika on kuitenkin vain rajallinen määrä. Ja tuolta kahdelta puolta voitte nähdä ajan kulun, eli katsokaa näitä ruutuja. Ja seuraavaksi annan Italian edustajalle, vammaisjärjestön edustajalle Tommaso Danielle puheenvuoron. Ja pyytäisin, että Itävallan vammaisneuvoston edustaja valmistautuisi herra Fernstein. Ah. A questo punto del dibattito diventa davvero difficile dire qualcosa. Keskustelun tässä vaiheessa on vaikea sanoa enää mitään uutta Kuitenkin olemme tulleet tänne paikalle siksi, että haluamme selvästi valita siitä, että vammaisia puolustava politiikka on täysin unohtunut Italian hallituksen työssä. Tämä perusperiaate on kääntynyt päälailleen. Nyt tehdään kaikki ilman meitä. Nyt on päästy eroon sosiaalista yhteiskunnasta, on sosiaalivaroista päästy eroon, ei ole enää työttömille ja vapaaehtoistyöntekijöille rahoitusta olemassa. Vammaisille maksettavat eläkkeet ja veroalennukset ovat unohtuneet ja ilman meitä on ryhdytty kampanjoimaan vammaisia vastaan. Tämä kampanja on täysin virheellinen. On sanottu, että olemme estäneet maan kehitystä ja kaikki tämä sen jälkeen, kun allekirjoitimme ja ratifioimme YK yleissopimuksen ja äh, perustimme organi- organisaation, joka seuraa sen täytäntöönpanoa. Ja haluaisin sen takia vedota Euroopan toimielimiin, jotta ne ajaisivat vammaisten oikeuksia. Ja tässä mielessä parlamentin puhemiehen puheenvuoro kyllä rauhoitti mieliä jonkun verran tänä aamuna. Ajatus siitä, että vammaisten on maksettava kriisin seuraukset, tämä ei ole moraalista, ei legitiimiä. Nyt on muutettava tämä toimintatapa aivan täysin. Täyskäännös tarvitaan ja on sijoitettava vammaisiin, jotta Eurooppa kasvaisi, sillä jos Eurooppa kasvaa, niin myös hyvinvointivaltio kasvaa. Kyseessä on voimavaraa koko maailman taloudelle, jotta voidaan ryhtyä tähän yhteiskunnalliseen muutokseen. Ei tarvitse pyörää uudelleen lähteä keksimään, vaan lähteä liikkeelle solidaarisuusperiaatteesta ja panna se eh, ihmisoikeuksia edistämään. Solidaarisuus on eurooppalaisen kulttuurin kukkanen ja haluaisimme, että ihminen ihmisarvoineen olisi nyt sosiaalipolitiikan keskiössä. Me haluamme esittää tämän haasteen ja tämän toivomuksen. Kiitos ja seuraavaksi annan puheenvuoron Itävallan kollegalle. Kyseessä on Bernadette Feuerstein. Ja pyytäisin, että Euroopan parlamentin edustaja Niels Turvalds valmistautuisi seuraavaan puheenvuoroon. Ja nyt sitten Itävalta, olkaa hyvä. Jelezték, hogy egyéb okok miatt... Niin, sain kuulla, että eri syistä hän ei päässyt paikalle. Eli siis seuraavana annan Niels Sturlatsonille MEPille puheenvuoron ja sen jälkeen pyytäisin, että Scholt Paar Unkarista käyttäisi puheenvuoronsa. Thank you, chair. Kiitos eh, puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Siviilielämässäni tämän rakennuksen seinien ulkopuolella minä olen eh, vammaisjärjestön eh, puheenjohtaja ja tässä järjestössä me sanomme aina, että Kukaan ei ole tässä järjestössä mukana omasta vapaasta tahdostaan, ja minulla on tähän nyt ihan hyvin erityiset syyt. Yleensä kun minä tapaan ihmisiä, jotka tuntevat minut hyvin, he aina kysyvät, kuinka sinun poikasi vuo? voi. Ja minä aina sitten sanon, että ketä heistä tarkoitat? Minulla on neljä poikaa. He tarkoittavat minun eh, ensimmäistä poikaani Liinusta. Mutta syy, miksi minä olen täällä tänään, on kolmas poikani Christopher – Christopher on Klinefeld-lapsi, joka merkitsee sitä, että hänellä on XY-kromosomin sijaan hänellä on XXY, joten hän on vammainen. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että hänen kykynsä päästä työmarkkinoille ovat hyvin heikot ja mitä suurempi taloudellinen ahdinko, sitä heikommat ne ovat. Työllisyys, työttömyysluvut monissa maissa ovat katastrofaaliset ja on oikeastaan mahdotonta Suomessa säilyttää hyvinvointivaltiota sellaisena kuin me sen tunnemme. Ja kaikki ne, joissa on jotain puutteita, tulevat kärsimään tästä kaikkein eniten. Kaikkein eniten, enemmän kuin mikään muu ryhmä. Sen vuoksi meidän tulee taistella työpaikkojen puolesta. Meidän on voitettava tämä taistelu sen vuoksi, että jos me menetämme tämän taistelun, seuraamukset ovat kamalat. Kiitos. Köszönöm képviselőtársamnak a Kiitos oikein paljon kollegalle ja seuraavana Scholt Paal Unkarista. Ja sitten pyytäisin, että toinen kollegani Marian Harkin valmistautuisi. Nyt siis Scholt Paal, olkaa hyvä. Kiitos. Kriisin ratkaisusta puhuttaessa puhutaan koulutuksessa, koulutuksesta ja työllistämisestä, mutta minä haluaisin kysyä, onko meidän mahdollista päästä kumpaankaan kunnolla. Meillä on todellisia esteitä, jotka vaikeuttavat e, opiskelun ja työnteon. On hyvin tärkeää, että saamme aikaiseksi todelliset puitteet täällä Euroopan tasolla joiden avulla voidaan päästä näistä esteistä niiden yli, sillä nehän rajoittavat kaikkien elämää. Jotkut asiat tulevat mahdollisiksi ja toiset ei. On hyvin tärkeää, että myös työllistämisen yhteydessä voitaisiin löytää erilaisia mahdollisuuksia, annettaisiin tukea sellaisille yhteiskunnallisille ja taloudellisille ratkaisuille, jotka ovat jo alkaneet, mutta ne tarvitsevat lisää kehitystä tarvitaan, tarvitaan verkostoitumista. Nyt ei tällä hetkellä kriisiaikana tarvita erityisesti kilpailua, vaan yhteistoimintaa. Ja sekin meille on hyvin tärkeää, että meidän on päästävä eroon näistä esteistä, mutta sen lisäksi on edistettävä innovaatiota, erityisesti avustusteknologian osalta, sillä varmasti suurin osa meistä kaipaa ja tarvitsee näitä tekniikoita ja niiden tuotteita, jotta voimme osallistua yhteiskuntaan joka päivässä elämässämme. Kiitos. Köszönöm, hogy figyelembe vette az időkeret. Kiitos, että puhuitte näin aika lyhyesti, jäi vähän aikaa ylikin ja seuraavana Marian Harkin, meppi-kollega, saa puheenvuoron. Ja sitten Ilja Seifert Saksasta voi valmistautua omaan, puheenvuoro, omaan puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tänä iltapäivänä me puhumme YK on yleissopimuksen täytäntöönpanosta kriisin aikana. Kaikille kansalaisille, mutta erityisesti vammaisille, marginalisoituneille, altissa asemassa oleville. Kriisis ja erityisesti talouskriisi voi aiheuttaa murskaavia vaikutuksia. Olemme kuulleet italialaisilta, tsekkikollegoilta, Kreikasta näistä vaikutuksista heidän omissa jäsenvaltioissaan. Me näemme, että kriisi on kääntänyt sosiaalisen kehityksen pyörän taaksepäin. Nyt keskitytään taloustilanteeseen ainoastaan me näemme, miten tämä vaikuttaa erittäin kielteisesti elämän laatuun palvelut leikkausten vuoksi. Ja me kuulemme, miten perheen tasolla, henkilökohtaisella tasolla elämä on muuttunut äärimmäisen vaikeaksi, kun resurssit ovat vähentyneet, hoito on vähentynyt, erilaiset loma, vuorottelupalvelut ovat vähentyneet ja monille vammaisille henkilökohtainen avustus, avust, avustajien tarjonta on vähentynyt. Ja tämä merkitsee, että ei voi elää itsenäistä elämää enää. Ja tämä on olla murskaavammalle ihmisille. Eikö mä voi puhua vapaudesta Euroopassa ilman henkilökohtaisia avustajia? At my disposal. Minulla on vain lyhyt aika käytettävissä. Ja sitä vain yhden kattavan näkökannan kriisiin liittyen. Viime viikolla parlamentissa äh, julkistettiin vuotuinen kasvuarvio ja se antoi erittäin synkän kuvan Euroopasta. Se on osa Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa ja se kertoo siitä, miten EU täyttää niin kutsuttuja 2020 tavoitteita. Valitettavasti tämä edistyskertomus liittyy ainoastaan julkisen sektorin tilanteeseen, taloudelliseen tekijöihin, budjettipolitiikkaan. Siinä ei ole mitään sosiaalisia mittareita, vertailuarvoja Siinä ei arvioida säästöpolitiikan sosiaalisia seurauksia. Ja tämä on ratkaisevaa, koska epäoikeudenmukaisuus pysyy näkymättömänä ja tutkan alla. Meidän täytyy poistua kriisistä toisella tavalla kuin mitä jouduimme siihen. Ja se tapahtuu vain, jos me luomme kytköksen talouspolitiikan ja sosiaalisten seurausten välillä, ja jos me liitämme ää, talouspolitiikkamme ehdollistamme sen sosiaalisilla seurauksilla. Most szeretném megadni a szót. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Ilja Seifertille Saksasta ja sitten Italian vammaisfoorumin edustaja Pietro Cirpcioni voi valmistautua omaan puheenvuoronsa. Es ist heute schon sehr viel, sehr... Täällä on tänään sanottu jo hyvin paljon viisasta en lähde niitä toistamaan, mutta kolme asiaa. Ensinnäkin, me puhumme täällä koko ajan eh, siitä, että me, meillä on ihmisoikeuskriisi käynnissä ja että koko tämä yleissopimus eh, ei auta oikeastaan meitä, vaan meidän täytyisi itse meitä itseämme puolustaa, jos me tämän yleissopimuksen toimeenpanemme. Toinen asia, mitä ikävä kyllä ei ole sanottu vielä tänään. Eurooppa on suurempi kuin Euroopan unioni. Ja mikäli me haluamme, että me pääsemme eteenpäin, emme me voi hyväksyä sitä, että Euroopan ulkopuoliset maat, kuten entinen Neuvostoliitto tai Balkanin maat, että siellä menisi vielä huonommin. Meidän täytyy heidän kanssaan yhdessä päästä eteenpäin, koska muuten me emme paranna tilannetta. Kolmanneksi, Saksa on kritisoitu siitä, että liittohallitus, ei, että liittohallitus estää viidettä syrjimättömyysdirektiiviä. Se on totta ja me häpeämme sitä. Mutta kaikki vammaisjärjestöt Saksassa taistelevat tämän viidennen eurooppalaisen syrjimättömyysdirektiivin puolesta. Ja me tulemme tämän jälleen, tätä taistelua jatkamaan, kun me tulemme kotiin. Viimeiseksi, jos me onnistumme eh, siinä, että me voimme toimia yhdessä kaikkien kanssa jos me saamme luotua tällaisen ihmiskuvan, koko yhteiskuntaan, ei ainoastaan vammaisliikkeessä. Vasta silloin me pääsemme kunnolla eteenpäin. Vasta silloin tästä tulee menestys kaikille, kaikille ihmisille, vammaisille ja ei-vammaisille. Kiitos. Ja seuraavana Italian edustaja Ciricione. Eli herra Ciricione ja sen jälkeen Ranskasta modipiot voi valmistautua. Olkaa hyvä, Italian kollega. Ringrazio gli europarlamentari presenti. Le pers- Kiittäisin läsnä olevia parlamentaarikkoja. Vammaiset ovat mahdollisuus, emme kustannus, mutta meillä ei mahdollisuutta olla mahdollisuus ja tämä on ihmisoikeusrikkomus ja todellinen menetys koko ihmiskunnalle, sillä meidän panostamme ei pystytä käyttämään hyväksi, mutta tämä on myös taloudellinen eh, menetys, joka voidaan laskea. Me olemme mahdollisuus päästä kriisistä. Meihin on investoitava ja eh, menoleikkaukset eivät koske ainoastaan yleissopimusta, vaan tällä lailla menee enemmän rahaa kuin mitä säästetään, jos lapselta viedään koulutus, niin hänestä tulee aikuinen, joka ei ole itsenäinen. Hänestä tulee paljon kalliimpi yhteiskunnalle ja on maksettava jollekin eh, siitä, että hän on jatkuvasti avustamassa ja joku eh, perheestä, yleensä äiti, joutuu lopettamaan työnteon hoitaakseen vammaisia perheenjäseniä. Nämä ihmiset poistuvat työmarkkinoilta ja tämä on valtava sosiaalinen kustannus. Vammaiset ihmiset ovat suurin ihmisryhmä, joka ei ole mukana työmarkkinoilla. Oikeanlainen toiminta mahdollistaisi sen, että ihmiset voisivat olla itsenäisiä koko elämänsä ajan, olla mukana työmarkkinoilla, tästä aiheutuisi vähemmän yhteiskunnallisia kuluja ja näin koko yhteiskunta voittaisi. Ja mitä tulee artiklan 12 ensimmäiseen osaan yleissopimuksesta, jossa puhutaan tasa-arvoista kohtuista oikeudessa, mutta miten käy sellaisen vammaisen henkilön, joka ei pysty puhumaan ja niin sen takia hänellä ei ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Yleissopimuksessa sanotaan, että ne, jotka tarvitsevat eh, avun antoa päätöksenteossa, heille pitää antaa avustusjärjestelmä. Jotkut käyttävät vaihtoehtoisen eh, viestinnän mekanismeja, jotain eh, tukihenkilöä, kuten autistien tapauksessa hallitusten on ymmärtävä, että kaikki tieteellisesti hyväksytyt menetelmät voidaan ottaa käyttöön päätösten teossa. Kiitos ja sitten Modibiot Ranskasta, olkaa hyvä. Ja seuraavana Espanjan kollega Roismanel valmistautukoon. Olkaa hyvä. Bonjour. Hyvää päivää. Modibiot naiset toiminnan ja puheen puolesta. Me toimimme kaikkea syrjintää vastaan ja erityisesti naisten kaksinkertaista äh, syrjintää vastaan, vammaisten naisten syrjintää vastaan, ja haluan puhua siitä tänään. Haluan, äh, että otatte huomioon se väkivallan, joka kohdistuu äh, vammaisen naisen kohtaan. 30 prosenttia naisista Ranskassa kohtaa väkivaltaa, mutta 62 prosenttia vammaisista naisista. Me haluamme, että tämä vammaisiin naisiin kohdistuva syrjintä loppuu ja että ryhdytään toimiin. Tämä väkivalta on niin fyysistä kuin äh, raiskauksia ja henkistä väkivaltaa. Äh, vammaiset naiset, heillä on vaikeuksia nostaa syytteitä, syytävät itseään. Ja toiseksi haluan puhua terveydestä. Va- Ranskan vammaiset naiset, ja uskon, että tämä pätee moneen maahan, eivät saa sitä hoitoa, jota he tarvitsevat. E, erittäin vähän esteettömiä gynekologisia palveluita, erittäin vähän esteettömiä synnytysosastoja. Vammaisen äidin elämä on sellainen, että päivittäin mitä katsotaan, että me olemme jotain tekemässä jonkunlaisen virheen vammainen nainen joutuu taistelemaan joka päivä, jotta meitä kunnioitettaisiin kansalaisina. Minä haluaisin sanoa myös erittäin voimakkaalla äänellä, että jos me haluamme, että päästä kriisistä, naisten täytyy olla kaikkialla mukana. Vammaisten naisten täytyy ottaa paikkansa kaikissa komissiossa, neuvostoissa. Vammaisten naisten täytyy saada äänensä kuuluviin, tehtä, tehtävänsä ku, kuuluvaksi. Me olemme täysivaltaisia kansalaisia, meillä on oikeuksia ja tarpeita, ja yhdessä miehet ja naiset kykenevät muistamaan tämän näke- näkemyksemme eroista. Ranskassa 20 prosenttia vammaista naisista löytää työtä, töitä 46 prosenttia vammaisista miehistä, joten sukupuolisyrjintää tapahtuu tässäkin. Joten haluan, että Euroopan parlamentti ja kaikki sen valiokunnat tekevät parhaansa, jotta vammaiset naiset olisivat läsnä mukana kaikissa keskusteluissa. Kiitos. Köszönöm szépen. Spanyolországból Arma Jones. Kiitos ja seuraavana Luis Manuel, Manuel Armañones Espanjasta. Ja sitten viimeinen puhuja on Peter Lambret, joka voi valmistautua. Ja nyt Espanjan kollega. Kiitos. Edustan Fermia vammaisneuvostoa ja harvinaisten sairauksien järjestöä myös. Ja kiitos siitä, että voin nyt puhua teille tässä Euroopan parlamentissa. Kuten täällä on sanottu ja kuten on toistettava, kaikki tietävät, että kriisi kovasti vaikuttaa niihin, jotka eniten apua tarvitsevat, joilla, eli ihmisiin, joilla on erilaisia vammoja rajoitteita ja myös heidän perheenjäseninsä ja järjestöihinsä. Nyt on todellinen virhe panna ne maksamaan, jotka vähiten ovat syynä kriisiin. Ja monen edustus eh, unohtuu kokonaan. Jos näin lähdetään ihmisarvoa eh, alentamaan, niin tämähän on koko rakennelman eh, purkamista kuten elokuvassa Antu sanotaan, on selvää, että jos lähdetään ihmisiltä poistamaan apuja, niin he kaikki jäävät yksinäisyyteen. Nyt on varmistettava se, että demokraattisesti valitut hallitukset varmistavat ihmisten ihmisarvon ja eh, vapauden, mutta hallituksen on oltava vapaa ja ihmisarvoinen, jos näin halutaan tehdä. Ja pitää tehdä selväksi, että ollaan vapaita eikä riiputa rahoituslaitoksista eh, ja muista. Kaikki tämä sitten vaikeuttaa eh, vammaisten ja heidän hoitajansa elämää. Tarvitaan sellaista toimintaa, joka on avointa, otetaan huomioon kaikki eri vammaistahot. Nyt ei voida vain lähteä eh, kaikkialta leikkaamaan varoja, sillä ei teitä tähän tarkoitukseen ole eh, valittu. Tähän pystyy kuka tahansa. Vammaiset ovat osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa. On erilaista eh, kärsimystä elämässä, jos on krooninen tauti tai vammaisuus. Esimerkiksi kuusi kuukautta sitten kuoli minun poikani David, mutta sitten on toisenlaista kärsimystä, joka kuuluu meille kaikille. Ja jos voidaan tämä, haluaisin kiittää niitä, jotka pyrkivät kärsimystä vähentämään. Ja ne, jotka eivät näin tee, joutuvat sitten vaaleissa tämän asian kohtaamaan. Ja haluaisin muistuttaa ihmisiä siitä, että ei teitä tällaiseen työhön valittu. Kiitos. Kiitos. Most pedig utolsó felszólalóknak. Kiitos. Ja sitten seuraava, eli viimeinen puhuja, Peter Lambret. Öni Hello, um, I'm uh, Peter Lambrecht from Eno. Olen Peter Lambrecht Euroopan itsenäisen asumisen verkostosta. Me olemme ruohonjuurijärjestö, meillä on jäseniä kautta Euroopan ja olemme huomanneet äh, kriisin tuhoiset vaikutukset heti alusta. Olemme saattaneet hälytyskelloa. Olemme puhuneet tästä parlamentin jäsenille, Euroopan instituutioille. Olemme nähneet, että kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunta ovat ryhtyneet toimimaan. Me haluamme tämän asian esityslistalle. Tieteellinen näyttö tukee myös sitä, väitettä, että kriisin vaikutukset ovat todella tuhoisat. Mitä me voimme tehdä? Muut, mitä muuta kuin soittaa hälytyskelloa? Me voimme yrittää lisätä politiikan päättäjän ja julkisen mielipiteen tietoisuutta tästä ongelmasta. Se on se, mitä meidän järjestämme ja monet muut tekevät. Mutta voimme tehdä enemmänkin omassa itsenäisen asumisen verkostossa me olemme tehneet päätöslauselma ehdotuksen Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi ja haluan välttää väärinkäsityksiä. En puhu samasta tekstistä, joka tänään päätetään ja josta tänään keskustellaan päätöslauselmana, mutta me olemme ehdottaneet päätöslauselmaa, josta Euroopan parlamentti äänestäisi. Olemme pyytäneet jotakin parlamentin jäseniä kuuntelemaan meitä. Mä haluaisin suullisen kysymyksen tästä aiheesta Euroopan parlamenttiin. Me puhumme nyt useamman työllisyysvaliokunnan jäsenen kanssa, jotta tämä olisi työllisyysvaliokunnan esityslistalla, jotta työllisyysvaliokunta tekisi suullisen kysymyksen. Ja jotta tämä johtaisi lopuksi päätöslausemaan, jonka parlamentti hyväksyisi. Rima on nyt korkealla niin pienellä järjestöllä kuin mikä meillä on. Mutta olemme työskennelleet kovasti. Olemme saaneet kovasti apua muilta kansalaisjärjestöiltä. Joten haluaisin käyttää tätä Euroopan vammaisten parlamenttia tilaisuutena kertoakseni teille tästä. Voin lähettää myös lisätietoa päivän pöytäkirjaa varten. Olen yhteydessä EDFään. Tarvitsemme kaikilta teiltä tukea kaikilta vammaisjärjestöiltä, vammaisilta, että pyytäisiltä omilta poliitikoilta, omilta mepeiltä omissa maissa, että tukisitte tätä aloitetta. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta. Mehän olemme oikeuksia, ei hyvän tekeväisyyttä. Kiitos. Kiitos. Tämä oli erinomainen lopetuspuheenvuoro, sen parempaa ei voi kuvitella, sillä me tarvitsemme todellakin sellaisia toimia, jotka ovat vammaisten järjestöjen kehittämiä. Heidän pitää esittää toimintamalleja. Ainoastaan yhdessä voimme jatkaa. Nyt loppu toinen osa tätä istuntoa. Kiitos paljon yhteistyöstä. Tässä on vain nyt muutaman minuutin viivästystä ja seuraan alkaa kolmas osio tätä meidän tapaamistamme ja sitä ennen katsomme videon ja näemme herra Van Rompäyn videoidun viestin. Hän on Euroopan neuvoston puheenjohtaja.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 Elnézést kérünk a technikai probléma. Pyydämme anteeksi, tässä on teknisiä ongelmia. Pyrimme ne ratkaisemaan. Pientä kärsivällisyyttä pyytäisin teiltä nyt. rendben van. Amíg megoldják ezt... No niin, odottelemme tämän teknisen ongelman ratkaisua ja voimme mennä eteenpäin tässä vaiheessa. Eli siksi nyt pyytäisin, että seuraavat puheenjohtajat tulisivat tänne paikalle ja he voivat jatkaa istunnon johtamista. Buenas tardes a todos y a todas. Hyvää iltapäivää. De nuevo nos enfrentamos ya a la tercera sesión de trabajo de este Parlamento. Nyt aloitamme kolmannen osion vammaisparlamentin kokousta. Minä olen Anna Pelaez, olen vammaisfoorumin edustaja ja naisvalikunnan edustaja siellä. Minä olen tässä rinnakkaispuheenjohtajana yhden vammaisinterryhmän varapuheenjohtajan kanssa. Kyseessä on Claudio Morganti, joka kuitenkin tulee paikalle vasta muutaman minuutin kuluttua. Tässä kollega kertoi, että tänä aamuna emme ehtineet kuunnella puheenjohtaja von Rampan viestiä, joka kuunnellaan siis nyt ja sen jälkeen annamme puheenvuoron EDFn puheenjohtajalle Janis Varnakastanisille. Ja nyt video siis, olkaa hyvä. on persons with disabilities. Our actions to restore economic growth and Meidän toimemme palata talouskasvu ovat keinoja pitää meidän ainutlaatuinen sosiaalinen malli hengissä. Se takaa Tämän tarkoitus on taitaa hyvinvointi 500 miljoonalle ihmiselle. EU on arvojen ja ihmisten yhteisö. Projekti, jolla on sydän. Minä toivon teille hedelmällistä keskustelua tänään. <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir... Luulen, että tämä oli vasta lop, vain loppuosa. Ehkä voisitte vielä laittaa tämän viestin ihan alusta alkaen pyörimään. Kiitos. Creo que hay algún pequeño problema con el vídeo, así que mientras que eh, trata... Tässä on pieni ongelma tämän videon kanssa. Pyritään se ratkomaan, mutta tässä vaiheessa kuitenkin aloitamme tämän istunnon. Täällä puhutaan vapaasta liikkuvuudesta ja kansalaisuudesta, erityisesti vammaisten suhteen. Ja haluamme kiinnittää huomiota siihen, että meillä on vielä tällaisia esteitä vapaan liikkuvuuden ja kansalaisoikeuksien vaikeuttajina. Tänä aamuna Fermin valtuuskunta lähti Madridista hyvin aikaisin ja kun saavuimme paikalle, saimme kuulla, että yksi kollegoistamme, joka tuli, jolla oli pyörätuoli mukana, no tässä eh, palvelu oli unohtanut pyörätuolin lentokentälle. Eli henkilö oli täällä Brysselissä ilman, että hänellä oli mukanaan tätä liikkuvuutta eh, varmistaa välinettä, jota hän tarvitsee. Eli kyllä tämä liittyy ihmisten oikeuksiin ja kansalaisten oikeuksiin ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Euroopan unioni on ratifioinut nyt ensimmäistä kertaa ihmisoikeussopimuksen. Kyseessä on vammaisten ihmisoikeussopimus. Kyseessä on sellainen maantieteellinen alue, jossa 24 27 jäsenvaltiosta on jo ratifioinut tämän yleissopimuksen. Ja yleissopimus vaatii tiettyjä toimenpiteitä ja vastuuta niiltä jäsenvaltioilta, jotka ovat siinä mukana. Vaaditaan kaikkea tätä maan johdolta ja hallituksilta, jotta voidaan taata ihmisoikeudet myös vammaisille. Tämä yleissopimus asettaa perusperiaatteeksi esteettömyyden – jotta voidaan varmistaa perusoikeuksien toteutuminen. Tätä välinettä on tarkastettava horisontaalisesti ja se on ottaa mukaan kaikkeen politiikkaan, kaikkiin niihin toimiin, joihin Euroopan unioni ryhtyy ja myös kaikki jäsenvaltiot, erityisesti ne, jotka ovat myös ratifioineet tämän ihmisoikeusvälineen. Esteettömyys on periaate, jonka pohjalta voidaan varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen ja perusvapauksien toteutuminen myös vammaisille ihmisille. Ja tässä mielessä yleissopimuksen artiklassa 9 sanotaan, että esteettömyyden päätavoitteena on se, että voidaan varmistaa, että vammaiset voivat elää itsenäisesti siellä, missä haluavat ja niiden henkilöiden kanssa, jotka haluavat ja osallistuen aivan täysin yhteiskunnan eri alojen toimiin sekä koulutuksessa että työelämässä, terveyden osalta, kulttuurissa, vapaa-aikana ja myös poliittiseen elämään osallistuen. Yleissopimus tekee selväksi, mitä jäsenvaltioiden on tehtävä täyttääkseen velvollisuutensa niiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin ja tarpeisiin toimiin, jotta voidaan varmistaa, että vammaiset voivat tasa-arvoisesti käyttää eh, tietotekniikkaa ja rakennuksia, päästä eh, tietoon käsiksi ja palveluihin myös. Kaikki tämä mainitaan siellä. Mutta toteutuuko tämä? Ovatko kaikki nämä asiat meidän ulottuvillamme? Olemmeko tasa-arvoisia? Onko meillä perusvapaudet taattuja? No varmasti olette kanssani samaa mieltä, että kaikkeen tähän on vastattava vielä kielteisesti. Me vammaiset emme voi vielä nauttia todellista oikeuksistamme, todellista oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen. Meillä on esteitä aivan kaikilla elämän aloilla. Ja esteettömyys ei toimi samalla tavoin edes yhdessä samassa maassa tai yhdellä samalla alueella on olemassa erilaisia esteitä vapaalle liikkumiselle. Esimerkiksi kulutusvälineissä, kuten tämän mainitsin tästä aamusta puhuen. Ja on vaikeuksia, jos ajatellaan tuotteiden käyttämistä, vaikkapa eh, matkapuhelinten käyttäminen vaikeaa. Meillä on myös esteitä, jotka liittyvät vaikkapa palveluiden liikkuvuuteen. Pääsemmekö me todellakin samalla, samalla tavalla terveyspalveluihin ja erilaisiin yhteisöpalveluihin kaikkialla Euroopan unionissa tai omassa maassamme eri puolilla, aivan kaikissa kaupungeissa. Niinkö? No, jos katsotte viime vuotista julkaisuamme, vammaisfoorumin julkaisua, jossa puhutaan liikkumisvapaudesta, niin sieltä käy ilmi, kuinka paljon aukkoja on yhä olemassa, jos ajatellaan vaikkapa palvelujen ja e, tavaroiden saatavuutta ja tämä vaikeuttaa vammaisten elämää. Tällä hetkellä Euroopan komissiolla on kolme tärkeää aloitetta käsissään. Ne liittyvät nimenomaan esteettömyyteen. Eli yksi on Euroopan estettömyyssäädös, josta on tänään puhuttu, <laughs> mutta kuinka paljon on vielä odotettava, kuinka kauan komissio antaa meidän odottaa ennen kuin tämä sitoumus todellakin toteutuu. Sen piti tapahtua tänä vuonna ja nyt onneksi se tulee helmikuussa. EDF on vakuuttunut siitä, että tarvitsemme tätä estettömyyssäädöstä. Se on kunnianhimoinen säädös, jonka on katettava kaikki ne eri alat, jotka mainitaan eh, vammaisten yleissopimuksen artiklassa 9. Toisaalta tällä hetkellä on se, tämä hetki on se hetki, jota on jo kaksi vuotta odotettu, eli että on tulossa julkaisu, joka mahdollistaa pääsyn nettisivuille. Tämä on niin tärkeä asia koska kaikki palvelut ovat nykyään nettipohjaisia. Me vammaiset Euroopan unionissa emme pysty vielä tasa-arvoisesti käyttämään näitä palveluita, jotka ovat eh, televiestintäpohjaisia. Maanantaina eh, tämä ehdotus julkaistaan ja EDF toivoo, että se tulee edistämään vammaisten oikeuksia ja lopuksi haluaisin vielä mainita, että tällä hetkellä tarkastellaan uudelleen julkisten hankintojen direktiiviä. Tämä on sisämarkkina valiokunnan asia ja siitä käy ilmi tämän alan tärkeys vaikkapa vammaisten työllisyyden osalta ensi vuosi on kansalaisten vuosi, kansalaisten teemavuosi. Valitettavasti on kuitenkin paljon oikeuksia, mitä vammaiset eivät ole saaneet. Ensinnäkin, että oltaisiin tasa-arvoisia lain edessä. On paljon kansalaisia Euroopan unionissa, joilla ei vieläkään ole eh, tasa-arvoista tunnustusta oikeuden edessä. Ja tämä tarkoittaa, että heidän eh, siviilioikeutensa, sosiaaliset oikeutensa eivät toimi. He eivät pysty äänestämään, he eivät pysty perustamaan perhettä, eivät voi asua siellä, missä haluavat. Heillä ei voi olla pankkitiliä. He eivät voi tehdä päätöksiä. Eli meillä on hyvin, hyvin, hyvin paljon vielä tehtävänä liittyen miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon on nyt muutettava täysin näkökulmaa tähän asiaan ja sitä, miten ymmärretään ihmisten oikeudet äitiyteen, terveyteen ja myös vapaaseen liikkuvuuteen. Ja toivon, että tänään tässä istunnossa voimme ottaa esille erilaisia ajatuksia ja ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan rakentaa sellainen Eurooppa, jossa ei ole esteitä ja jossa ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet toteutuvat myös vammaisten kannalta. Ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron suoraan Rova Sirva, Sirpa Pietikäiselle. Anteeksi ääntämys, vaikea sanoa tämä Pietikäinen. Eli hän on sisämarkkinavaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja hän on täällä keskuudessamme nyt. Sirpa, olkaa hyvä. Thank you very much and, uh... Kiitos uh, oikein paljon. Kiitos hyvät naiset ja herrat mahdollisuudesta saa tulla puhumaan teille nimenomaan tästä esteettömyysnäkökulmasta ja miten me hoidamme asiaa sisämarkkinavaliokunnassa täällä parlamentissa. Ensinnäkin ihan nopeasti haluaisin ottaa esiin kaksi ajatusta, jota te olette käsitelleet täällä tänä päivänä ja jo aikaisemminkin. Eli nämä perusoikeudet. Se, että me puhumme perustusoikeudellisista oikeuksista. Ja miksi minä nyt haluan mainita sen täällä, johtuu siitä, että se on se lähtökohta, kun me laadimme lainsäädäntöä. Ja tämähän on taattu perustamissopimuksissa. Tämä on pakollista komissiolle ja parlamentille, kun se tekee lainsäädäntöä. Eli tämä on otettava huomioon. Tämä ei ole mikään vapaaehtoinen asia, vaikkakin tämä niin usein unohdetaan ja hoidetaan huonosti. Toisekseen haluaisin muistuttaa teitä parlamentin ja meidän yhteisistä ponnistuksista saada aikaan syrjimättömyysdirektiivi. Tämän pitäisi olla loppu tavoitevälineenä, koska sitä kautta me voisimme sitten hoitaa kaikki horisontaaliset asiat, kun on kysymys esteettömyydestä ja vammaisten ja muisten ihmisten perusoikeuksista. Kolmas yleinen huomio liittyy tällaisiin periaatteisiin, jotka koskevat kaikkia eri sektoreita, joita täällä käsitellään. Eli kysymys siitä, että on, eh, me tarvitsemme tällaisia mahdollistavia ympäristöjä ja niin, että voimme taata esteettömyyden. Eli ei ole kysymys vain esteiden poistamisesta, vaan kysymys on siitä, että mennään askel pidemmälle niin, että mahdollistetaan positiivisia toimia, jotta voimme tukea ja auttaa tasa-arvoa ja yhtäläisyyttä. No, mihin tämä nyt sitten eh, johtaa näissä asioissa, joita me käsittelemme sisämarkkinavaliokunnassa? Meillä on äh, julkinen, äh, julkiset hankinnat äh, ja sitten meillä on matkustajien oikeudet ja esteettömyys. Ensinnäkin me puhumme henkilöistä ja subjektiivisista oikeuksista, niin siinä, siinä osaanotto on kaikkein tärkeintä joka merkitsee sitä, että kun määritellään esteettömyys, sen pitäisi olla mukana kaikessa lainsäädännössä niin, että kaikki vammaisjärjestöt olisivat mukana kuultavana siinä vaiheessa, kun asetetaan prioriteetteja, tärkeyttä ja määritellään, miten, mitä on esteettömyys ja toisinpäin. Tämä on itse asiassa hyvin hankala rakenne luoda meidän lainsäädännössämme, koska meidän lainsäädäntöämme ei ole suunniteltu tällä tavoin. Ja jos minä aloitan julkisista hankinnoista, ensinnäkin kaikkein tärkein ajatus tässä on se, että saadaan hyvälaatuisia tuotteita ja palveluita kaikille kansalaisille hyvin taloudellisin edellytyksin ja sosiaalisin ja ympäristöllisin vastuu huomioiden. Kun me ostamme asioita, asia on se, että me ihmisinä, kun käytämme palveluita, olemme erilaisia – ja meidän tulisi aina konsultoida etukäteen tätä julkisten hankin, ennen julkisia hankintoja erilaisten eturyhmien intressejä. Eli kun esimerkiksi kun meillä on julkisia hankintoja vaikkapa palvelu, palvelu, asumispalveluiden osalta tai tietoliikenteen, taksiliikenteen, sairaanhoidon alalla. Siis kaikki, mikä liittyy julkisiin palveluihin ja julkisiin hankintoihin, niin meidän tulisi aina kuulla loppukäyttäjiä ja ottaa erityisen aktiivisesti mukaan erilaiset ryhmät, ihmisryhmät mukaan. Se merkitsee sitä, että nämä kuulemiset äh, kansalaisjärjestöjen kanssa, että kuulisimme kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät vammaisasioiden parissa. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että meidän pitäisi aktiivisesti selvittää vaikkapa haastattelemalla äh, keräämällä mielipiteitä, käydä itse katsomassa, minkälaisia ihmisiä, erilaisia naisia, miehiä, erilaisia vammaisia, mitä he haluavat palveluilta, mitä he henkilöinä, yksilöinä pitävät positiivisena toimena, kun pyritään parantamaan esteettömyyttä. Joten tässä oikeastaan käännetään nurinpäin koko tämä menettelytapa verrattuna siihen, mitä se on tällä hetkellä ihan nurin kurin laitetaan. Eli aloitetaan loppukäyttäjistä ja, ja ihmisistä, joilla on erilaisia tarpeita. Toisekseen julkisissa hankinnoissa on kysymys myös palveluiden laadun valvonnasta. Hyvin usein se virkamies, joka ostaa palvelun, ei ole se, joka sitä käyttää. Joten kysymys kuuluukin, kenellä on oikeus valvoa palvelun laatua. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että meillä on hyvin erilaisia henkilöryhmiä, jos ajatellaan ihmisiä, joilla on kognitiivisia vammoja tai kommunikatiivisia vammoja. Ei se aina ole niin helppoa tietää, mitkä sinun oikeutesi ovat ja tietää esimerkiksi, mitä palvelun laadusta on luvattu ja millä tavalla sitten voi valittaa, mikäli palvelun ei ole laadultaan sitä, mitä on luvattu tai mitä vaaditaan ajatellen loppukäyttäjän tarpeita. Se, mitä me pyrimme eh, tekemään komiteassa, eh, valiokunnassa, meillä on vielä avoimia asioita julkisten hankintojen direktiivissä. Me haluaisimme artiklaan kuitenkin virkkeen tai sanan muodon, jossa määriteltäisiin eh, vammaisjärjestöjen rooli niin, että ne voisivat toimia tällaisena valvojana, laadunvalvojana. Sen jälkeen, kun nämä ryhmät on eh, nimetty. Heillä on oikeus käydä näiden palveluiden tarjoajien tiloissa tai kuulla näiden palveluiden käyttäjiä ja koota näitä kokemuksia ja sitten tehdä tästä valitus, mikäli tarpeen ottaa asia esiin tämän palvelun tai tavaran tuottajan kanssa ja sitten lopuksi sen julkisen elimen kanssa, joka on tästä vastuussa. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa loppukäyttäjien ääntä, nimenomaan vammaisryhmien ääntä. Ei ainoastaan sen vuoksi, että on ongelmia kommunikoinnin kanssa, mutta välillä ryhmät ovat hyvin pieniä, ihmisiä on hyvin vähän ja heidän äänensä ei välttämättä kuulu eikä mene tarpeeksi pitkälle, kun on kysymys tällaisesta tavalla järjestäytyneestä mielipiteen ilmaisusta, eikä se sitten vaikuta. Nämä kolme elementtiä, joita ehdotetaan tässä julkisen hankintojen lainsäädännössä, ovat ensinkin julkisten hankintojen strategioiden täytyy olla pakollisia. Emme tiedä, meneekö tämä lävitse. Ja osana julkisten hankintojen strategiaa tulisi olla myös velvollisuus virkamiehille ja mahdollisesti myös poliitikoille järjestää tällaisia aktiivisia kuulemisia, jotta voitaisiin selvittää käyttäjäryhmien prioriteetit ja tarpeet ja sitten erityisesti painottaa vammaisten tarpeita tai erityistarpeita. Toisekseen kysymys siitä, että järjestöllä on oikeus toimia valvojana. Minuto y Yes, Aika on hyvin vähän, enää yksi minuutti. Lastly. Uh- ja sitten vielä viimeisenä että olisi oikeus vaatia käytännössä sitä, mitä on luvattu. Eli tämä julkisista hankinnoista. Netti esteettömyys on tulossa ja toivoisinkin teidän tai minusta oli hyvä, että te kommentoitte komission kyselyä. Kävi ilmi, että vain 10 prosenttia näistä nettisivustoista ovat saatavissa. Ja kuten me tiedämme, yhä useimmat asiat ovat vain ja ainoastaan netissä, niin tämä on hyvin suuri oikeus. Ja kolmas asia oli sitten nämä matkustus, matkustajien oikeudet, joissa meidän täytyy vielä löytää ne tarpeet, mitä erityisryhmillä on päästä kotiovelta sinne, mihinkä on menossa. Ja tämä oli parlamentin kanta, kun tästä matkustajien oikeuspaketista neuvoteltiin. Muchas gracias, señora Sirpa. Kiitos oikein paljon, hyvä Sirpa. Ja seuraavaksi Pekka Tuominen, joka on EDFn raaston hoitaja. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Enpä tiedä, puhunko täällä nyt va- varainhoitajan roolissa. Katsotaan, mutta puhun lyhyesti. Tällä hetkellä on liikaa esteitä jotka vielä estävät vammaisia hyötymästä liikkumisen vapaudesta. Esimerkiksi me vammaiset koemme merkittäviä esteitä, kun me pyrimme käyttämään, hyödyntämään valtavirta tuotteita ja palveluita niin helposti kuin kuka tahansa muu EU-kansalainen. on olemassa EDFn vapausopas Freedom Guide, jonka EDF julkaisi tässä vuoden alussa, aikaisemmin tänä vuonna, ja se antaa kattavan ja yksityiskohtaisen näkemyksen niistä erilaisista esteistä, joita vammaiset kohtaavat. Sen lisäksi jäsenvaltioiden nykytilanne esteettömyyden suhteen vaihteleva merkittävästi, ja tämä johtaa siihen, että säännöt ovat hyvin monenkirjavia EU:ssa. Ja se edelleen heikentää EU-kansalaisten liikkumavapautta. Vammaisilla on myös oikeus äänestää ja tulla valituksi vaaleissa ihan samalta pohjalta kuin muillakin kansalaisilla. Mutta monet fyysiset ja oikeudelliset esteet – estävät meitä ottamasta osaa täysimittaisesti politiikkaan, poliittisiin prosesseihin ja esimerkiksi osallistumista Euroopan parlamentin ja kunnallisvaaleihin, jotka ovat kuitenkin EU-kansalaisoikeuksia. Me tarvitsemme apua EUlta, erityisesti täytyy hyväksyä kunnianhimoista lainsäädäntöä hyödykkeiden ja palveluiden esteettömyydestä. Minä viitaan tässä tähän esteettömyysäädökseen Accessibility Act. Ja näiden pitää sisältää selkeät ja kattavat esteettömyyden ja saavutettavuuden määritelmät. Ja niiden sovellusalan pitää olla laaja, ja sinne pitää olla esteettömyysvaatimuksia erityisillä sektoreilla ja aloilla. Ne pitää olla rangaistuksia, sangaistuksia, sa- sanktioita, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että, että raportoidaan ongelmista ja että aiheutetusta haitasta voi saada korvausta, jos esteettömyyslainsäädäntöä ei noudateta. EU-tukea tarvitaan myöskin, jotta esteettömyyteen tartutaan oikealla tavalla julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tapauksessa ja rakennerahastojen tapauksessa. Mitä verkkoesteettömyyteen tulee, ETF suhtautuu myönteisesti Euroopan komission sitoutumiseen, joka ilmenee sen Euroopan digitaalisessa agendassa. Ja EDF jatkaa panoksen antamista, jotta hyväksyttäisiin kunnianhimoinen direktiivi, joka kattaa julkisen sektorin verkkosivujen esteettömyyden kuin myös yksityisen sektorin verkkosivujen esteettömyyden. Ja EU-instituutioiden tarjoama tuki näille aiheille odost- todistaa, miten sitoutuneita ne ovat täytäntöönpanemaan YK vammaisten oikeuksia koskevaa yleiskirjaa ja kansalaisten vapautta liikkumavapautta, myös vammaisten vapaata liikkumavapautta. Eh, muchísimas gracias, Pekka. Kiitos oikein paljon Pekka. Nyt haluaisin kertoa, että paikalle on tullut myös herra Claudio Morganti, kuten jo mainitsimme. Hän on vammaisinterryhmän puheenjohtaja Euroopan parlamentista ja hän auttaa meitä nyt sitten tämän istunnon toisen osan johtamissa. Tämä on se osio, jossa te voitte käyttää puheenvuoron ja minusta on hienoa, että hän auttaa minua tässä työssä. Ja ennen tätä annan vielä puheenvuoron Euroopan komission varapuheenjohtajalle, joka on vastuussa digitaaliagendasta, ja tämä on videoitu viesti Neli Kruusilta. Pieni hetki, ja kohta näemme videon there with you at the... Olisin eh, todellakin halunnut olla siellä teidän kanssanne Euroopan parlamentissa kertoakseni hyviä uutisia. Te tiedätte kaikki, kuinka monet eh, ihmiset eh, on suljettu online-palveluiden ja nettisivustojen käytön ulkopuolelle. Miksi? Siksi, että me ohitamme heidän kysymyksensä ja tarpeensa. Ja kuitenkin ratkaisu on hyvin yksinkertainen ja siitä minun viestistäni onkin kysymys. Internet tarjoaa uskomattomia uusia välineitä ja palveluita ja avaa myös uusia taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi äh, sähköinen hallinta e-government, jonka kautta voidaan olla yhteydessä ystävien kanssa, perheen kanssa, myös korkealaatuinen sairaanhoito. Nämä ovat kaikki asioita, joita voidaan tehdä online. Ajatelkaapa, mitä tapahtuisi, jos et voisi käyttää näitä mahdollisuuksia, kun et, osaa, et näe tarpeeksi hyvin tai et osaa kirjoittaa, kykene kirjoittamaan. Ja kuitenkin tänä päivänä noin 80, Eurooppa, 80 miljoonaa eurooppalaista ei voi käyttää näitä välineitä. Mutta ratkaisuja on usein olemassa. On nettisivustoja, jotka ovat helpompia, helpompia päästä. Mutta toimeenpano on ollut Euroopassa huonoa. Myös nettisivustojen kohdalla hallitusten sivut ovat olleet huonoja ja palvelu on ollut riittämätöntä ja epäjohdonmukaista. Ja kuitenkin ne, jotka kehittävät näitä verkkoja, haluaisivat usein tuoda erilaisia standardeja eri maihin. Ja minä haluan nyt puuttua tähän ongelmaan ja haluan, että hallitukset toimivat esimerkkinä. Meidän ehdottamamme lainsäädäntö tulee varmistamaan sen, että yleisimmät nettisivut ovat käytettävissä kaikille vammaisille koko EU-ssa. Etsit sitten työpaikkaa tai haet yliopistoon tai tilaat terveystarkastusajan, niin meidän ehdotuksemme myötä nettien kehittelijät kykenevät toimimaan paremmin. Ja äh, tämä kasvu tulee myös olemaan hyvä markkinoille ja miljoonat ihmiset saavat myös pääsyn hallitusten palveluihin ja tätä kautta digitaalinen agenda tulee luomaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Ajatuksena on se, että kaikki nettisivustot ovat kaikkien käytettävissä, ei ainoastaan julkisten palveluiden osalta. Ja minä todellakin uskon, että tämä äh, aloite laajenee nyt myös muillekin alueille. Me, meidän on tehtävä digitaaliset mahdollisuudet avoimiksi kaikille ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että äh, näitä välineitä tarjotaan kaikille. Tänään me olemme ottaneet ensimmäisen tärkeän askeleen tässä eteenpäin. Minä toivon, että te kaikki olette mukana saavuttamassa tätä tavoitetta. Ja odotan innolla tämän teidän seminaarenne lopputuloksia. Toivon, että teillä on hyvät keskustelut siitä, millä tavalla toimeenpanna vammaisten oikeudet Euroopassa. Muy bien, pues llegamos a la... No hyvä. Ja nyt pääsemme sitten täysistuntokeskusteluun tässä istunnossa ja nyt minä annan puheenjohtajan tehtävän herra Morgantille ja hän johtaa puhetta nyt puheenvuorojen aikana. Eh, grazie. Tato buongiorno a tutti. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa. Anteeksi, etten voinut ottaa osaa koko päivän tapahtumiin. Minä olin vielä Italiassa aikaisempien sitomuksien vuoksi – on ilo puhua tässä istunnossa. Täällä me käsittelemme vammaisten vapaata liikkuvuutta. Ja se on yksi kaikkein ajankohtaisimpia aiheita. Halusin ottaa osaa tähän tämän parlamentin jäsenten yhteisryhmän Intergroupin jäsenten, jäsenenä. Tämä on kunnia minulle ja maalleni. Minua pyhittiin puhumaan mahdollisimman lyhyen. Haluaisin kuitenkin kertoa menestystarinasta maassani. Ja haluaisin kertoa teille esimerkin autoolasta. Italia oli yksi harvoista kenties ainoa maa, jossa ei ollut vammaispysäköintikorttia. Sì, non veniva eh, accettato. Ebbene, eh, mi sono... Ja, ja me, tämä tällainen kortti, joka kyllä hyväksyttiin meidän maassa, mutta sitä sekä ulkomailla. Minä vaadin, että Italia noudattaa muiden maiden Minun kaupunkini oli ensimmäinen Italiassa, joka alkoi toteuttaa tätä uutta vammaispysäköintipolitiikkaa. Tämä oli kunnia se minulle. Minä olen Padovasta ja Padova hyväksyi tämän ensimmäistä kertaa. Ja haluan kuitenkin taistella, jotta meillä olisi lisää tietoisuutta tästä asiasta kahdella tasolla. Ensinnäkin jäsenvaltiossa ja Euroopan komissiossa, mutta haluan myös lisätä kansalaisten tietoisuutta. Kansalaisten pitäisi tietää oikeutensa ja mahdollisuutensa. Heidän mahdollisuutensa Euroopassa. Italialaisen mielestä Eurooppa usein vaikuttaa hyvin kaukaiselta. Mutta me puhumme nyt alueesta, jossa EUlla voi olla rooli ja kasvava rooli tulevaisuudessa. me olemme yhä riippuvaisempia Euroopasta. Euroopan rooli tulee yhä enemmän olemaan se, että lisätään Euroopan pidetään huoli siitä, että Euroopan kansalaiset voivat nauttia täysin, täysin oikeuksista. Kiitos, että olitte täällä tänään ja nyt annan puheenvuoron EDFn edustajalle. Afternoon. My name is Vera. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Vera. Edustan Piffiä, avovammaisten eurooppalainen liitto. Aivot ovat kaikkein monimutkaisin eh, osamme, sillä ne säätelevät kaikkia toimintojamme. Euroopassa yli kahdella miljoonalla henkilöllä on vuosittain jonkunlainen aivo tai tulee aivovamma. Eli hyvin monella henkilöllä on tällainen saatu aivovamma. Suurin osa joutuu pitkään elämään näiden uusien rajoitusten kanssa, mutta jos he eivät saa tarpeeksi apua, niin he jäävät usein kotiin odottamaan vuosien kulumista. Nämä miljoonat ihmiset eivät pysty toimimaan kansalaisina, sillä aivovamma on usein näkymätön ja muiden on vaikea ymmärtää, minkälaisia seurauksia siitä on, koska tämä vaikuttaa, tämä vamma usein kognitiivisiin eh, funktioihin. Esimerkiksi ihminen ei löydä takaisin kotiin tai pysty kommunikoimaan tieteellistä näyttöä on siitä, että aivovamman saanut henkilö voi saada parempaa elämän laatua, jos he saavat oikeanlaista erityishoitoa sairaalassa ja myös sen ulkopuolella ilman mitään rajoitteita, mutta tämä ei valitettavasti ole valitseva tilanne eri maissa. Monessa maassa ei huomioida ollenkaan tätä tilannetta. Joissain maassa asia oli huomattu, mutta kriisin takia on vähennetty tukea eh, siltä, että nämä ihmiset voisivat palata takaisin elämään. On valtava aukko eh, yleissopimuksen ja todellisuuden välillä ja siksi VIF pyytää, että Euroopan parlamentin jäsenet eivät jätä aivovammassa näitä ihmisiä eh, pimeyteen. Heidät on saatava aktiivisiksi kansalaisiksi. Biffal haluaa edes auttaa. Mitään ei saa meidän osalta tehdä ilman, että meitä kuullaan. Kiitos. Hola, Philippe eh, Sazal, Consiglio francese delle persone con disabilità per le questioni. Seuraavaksi Ranskan edustaja. Kaksi minuuttia. Merci. Kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Haluaisin painottaa kahta asiaa, jotka minusta ovat olennaisia – mutta joihin ei ole ehkä tarpeeksi puututtu tänään. Olemme kaikki ymmärtäneet, että YK on yleissopimus on tärkeä vammaisten päivittäisen elämän kannalta, jos sitä kunnolla oikein täytäntöön pannaan. Mutta jotta näin tapahtuisi, täytyy olla tällaisia voimia, jotka pakottavat siihen. Täytyy olla tällaista lainsäädännöllistä ja normatiivista voimaa takana. Me tiedämme, ja jotkut Hyvät maat ovat vain pesät kätensä ratifioimalla sopimuksen ja sitten he pyrkivät kiertämään sopimuksen tai ol, pyrkivät olemaan täytäntöön panematta sitä. Toinen heinäkuuta Ranskan valtioneuvosto on sanonut, että joitakin säännöksiä ei voi soveltaa Ranskassa, koska ne eivät olla riittävän täsmällisiä. Mutta taloudelliset syyt itse asiassa ovat johtaneet siihen, että valtiomme ei halua soveltaa yleissopimusta. Me halusimme voimakasta tukea Euroopan unionilta, että tämä yleissopimus olisi merkittävä lainsäädännöllinen keino ja kaikki, kans, kuten kansainväliset, muutkin kansainväliset sopimukset, se on kansallisen lainsäädännön yläpuolella, ja jäsenvaltioiden pitäisi muuttaa omaa lainsäädäntöä siltä pohjalta tämän soveltamisen kannalta täytyy ajatella, että sosiaalipolitiikka on jäsenvaltioiden omaa aluetta ja tämä hidastaa täytäntöönpanoa. Ja kuten useat puhujat ovat todenneet, että Eurooppa, joka on yhdistynyt veropohjalta ja sosiaalista pohjalta, mahdollistaisi sen, että yleissopimukseen täytäntöönpano olisi helpontaa ja se olisi sitä vampi silloin kun sitä ei sovellettaisi, niin silloin vammaisjärjestöt voisivat kääntää oikeuden puolueen. Ja tätä kautta tämä loisi aidon velvoitteen jäsenvaltiolle, jotka sen äh, soveltavat. Minä todella toivon, että EU meitä tulevaisuudessa auttaa tässä. Seuraava Antonios Gerokopos. Kreikan vammaisneuvoston puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Thank you. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του ΕΔΕΦ. Κοίτας. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που παριστώ. Κοίτας. Minulle on suuri kunnia saada olla läsnä täällä Euroopan parlamentissa yhtenä Kreikan vammaisjärjestön edustajana. Eurooppalainen laki estettömyydestä on luonnollisesti hyvin tärkeää, jotta voimme parantaa infrastruktuuria ja hyödyntää kaikenlaista tekniikkaa. Täytyy huolehtia tasa-arvosta, yhtäläisyydestä ja esteettömyydestä myös vammaisille. Ja tässä on kysymys koko yhteiskunnasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki voivat osallistua. Meidän täytyy myös hyvin selkeästi sanoa, että esteettömyyttä on tuettava koko Euroopan unionissa. YK on yleissopimuksen mukaisesti. Tämä on ensimmäinen yleis, kansainvälinen yleis, ihmisoikeussopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut ja se huolehtii kaikkien vammaisten ihmisten oikeuksista. Vammaisiin on iskenyt tämä talouskriisi hyvin rankasti sen vuoksi, että sosiaaliturva, koulutus ja niin edelleen on joutunut leikkausten kohteeksi ja silloin se iskee vammaisiin. Ja tämä meidän täytyy huomioida myös eurooppalaisessa lainsäädännössä ja meidän tulisi työskennellä tilanteen paremmaksi. Eli hyvin paljon on nyt tehty säästöjä. Sen vuoksi meidän täytyisi pyrkiä jatkossa kestävään yhteiskuntaan, jossa kunnioitetaan kaikkia Haluaisin vielä lisätä tähän sen Euroopan esteettömyyslainsäädännössä eh, täytyy tai se voi johtaa siihen, että eh, ihmiset voivat olla riippumattomampia esimerkiksi vapaan liikkuvuuden eh, kautta ihmiset voivat matkustaa, liikkua, mennä minne he haluavat. Kysymys on myös omasta eh, vapaasta tahdosta ja siitä, että saa toimia normaalina eurooppalaisena kansalaisena. Nyt annan puheenvuoron Jean-Luc Simonille, joka on Disability Peoples Internationalin puheenjohtaja. Merci. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me olemme täällä kolmannessa eurooppalaisessa vammaisparlamentissa, koska haluamme korostaa taas oikeuksiamme ja sitä, että me, joilla on rajoituksia, olemme kokeneet jo hyvin pitkään kriisin, ehkä jo syntymästä alkaen ja olemme kuitenkin pystyneet ongelmat ylittämään. Me olemme todellisia kriisiasiantuntijoita. Me olemme myös vaihtoehtoisten ratkaisujen asiantuntijoita. Yksi ratkaisu kriisiin olisi ehkä se, että käytettäisiin kaikki ne kyvyt, joita ei tällä hetkellä huomioida, ja kaikki se eh, kyvykkyys, mitä me olemme itsestämme löytäneet ja kehittäneet, eli kaikki ne henkilöt, jotka ovat antaneet panoksensa huolimatta näistä esteistä, mitä meillä on edessämme. Me olemme eh, tällaista kyvykkyyttä löytäneet itsestämme ja siitä voi olla hyötyä kokonaisuuden kehitykselle. Siksi tarvitsemme todellista osallistamista. Meidän ei pitäisi olla mukana ainoastaan eh, vapaaehtoisina, vaan meille pitäisi eh, tästä myös maksaa korvaus niin, että kukin vammainen huomioitaisiin ja hänen panoksensa ja kaikki se, mitä hän tuo koko ja antaa koko yhteisölle. On tärkeää, että tämä osallistuminen voitaisiin määritellä. Usein ajatellaan, että on, riittää se, että meidät otetaan mukaan keskusteluihin pöydän ympärillä istumaan. Kyllä tämä on tärkeää, mutta se ei riitä. Meidän on oltava mukana kaikissa kehityksen vaiheissa, kun ratkaisuja pannaan täytäntöön jotta tämä voisi olla todella tehokasta ja tuottoisaa, niin sen on oltava jatkuvaa tämä osallistuminen ja meidän on oltava mukana näissä hankkeissa ja tähän tarvitaan myös rahallisia ponnistuksia tämän rinnalle. Merci. please. Kiitos. Ja pyydämme puhujan nostamaan kätensä tai käden, kun he puhuvat, niin että kamera löytää teidät. Ja seuraava puhuja. Jamie Bolding itsenäisen elämään järjestäjästä kaksi minuuttia. Thank you. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, delegaatit. Esteet ovat monenlaisia, epäsuoria ja suoria. Me tunnemme erittäin hyvin me olemme puhuneet esteettömyydestä, palveluiden puutteista, heikkoikostain tuen järjestelmistä ja rakennerahastoista. Ja minä olen tavannut ihmisiä järjestössä, jotka ovat tahtoa vasten lukittuna sisälle. He huutavat, kirkuvat ja he haluavat ulos, mutta heitä ei kuunnella. Jotkut omistavat kotinsa, mutta kodit eivät ole esteettömiä. Sen sijaan, että he saavat saisivat tukea, jolle koditehtäisiin esteettömiä. Nämä ihmiset on lukittu sisälle lopuelämäksi. He elävät vankiloissa, vangittuna. Se on ihmisoikeuksien loikkaus. Nämä maat sanovat, että sillä täytäntöön pannaan että, ää, itsensä elämää, mutta he eivät tarkoita sama kuin me. Meidän järjestömme on määritellyt itsenäisen elämän käsitteen ja olemme pitäneet komissiota panemaan tätä käsitettä. Larita ensi vuonna ne meidän verkkosivuilta. Me puhumme osaan ottamisesta. Jotkut ihmiset esimerkiksi ovat saaneet rahoitusta opiskellakseen Bulgariasta Itävallassa, mutta he eivät saa tukea muuttaakseen. Irlantilainen tyttö sai tukea tehdäkseen väitöskirjansa Islannissa, mutta hän ei saanut rahoitusta mat- apua matkustaakseen, tähän luopui ehdotuksesta. Joten startar E, esimerkiksi esteettömyys ehtona EU-rahoituksella. Me olemme muutamassa seitsemännen tutkimuspuitoohjelman ohjelmassa, mutta joskus meillä on ongelmia, kun emme löydä esteettömiä tapaamispaikkoja. Me, EDA, meidän järjestämme haluaa, että parlamentti ja toimielimet hyväksyvät tämän EUn esteettömissäädöksen ja meillä on myös päätöslauselmia leikkauksia vastaan. Me haluamme, että meidän määritelmiä käytetään. Mutta tämä syrjinnänvastainen direktiivi vedetään takaisin piilosta, pielosta, kun hallitukset toimivat niin kuin ne sanovat. Prossimo oratore Liven Liven Bowers Spina Bifida järjestöstä. Kaksi minuuttia. Thank you, Chair, for allowing me to... Kiitos puheenjohtaja siitä, että minä saan puhua minun järjestöni nimissä. Pinnan Bifidus ja Vesipääjärjestön nimissä 250 000 henkilöä Euroopassa perheineen kun puhutaan aktiivisesta ikääntymisestä ja solidaarisuudesta eh, sukupolvien kesken, niin me olemme tutkineet eh, tilannetta spinabifido ja vesipää eh, vanhenevien ikääntyvien henkilöiden tilannetta, jolla on tämä ja nämä ikääntyvät henkilöt ovat pioneereja, he ovat ensimmäinen sukupolvi, joka näyttää meille, mitä tulevaisuus voi näyttää. Tämä kasvava ikääntyvä ryhmä haluaa osallistua yhteiskuntaan, mutta heillä on kaiken näköisiä esteitä, kuten esimerkiksi ei koulutusta, pääsyä koulutukseen, ei pääsyä työmarkkinoille ja huono pääsy terveysmarkkinoille. Me meidän täytyy kyetä ratkaisemaan nämä ongelmat ajatellen tulevia sukupolvia. Kysymys ei välttämättä ole niinkään rahasta, vaan enemmänkin asenteista. Ja me olemme keränneet tätä informaatiota, jota olemme saaneet eri puolelta yhtenäiseen asiakirjaan. Se, mitä politiikan tekijöiden pitäisi tehdä, olisi todeta tämä tilanne eikä vain ohittaa sitä. Esimerkiksi lapset, joilla on öö, tämä ongelma. He tarvitsevat monenlaista hoitoa, mitä kaikissa maissa ei saa. Ja kun he täyttävät 18 tai 21, niin hyvin harva saa enää tätä monitahoista hoitoa. Kun tämä hankala tilanne on todettu, Silloin me voimme lähteä tekemään yhteistyötä politiikan tekijöiden kanssa ja vastata näihin haasteisiin ja varmistaa se, että kaadamme nämä esteet niin, että tämäkin ihmisryhmä voi osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. No, la parola te... Nyt puheenvuoro Teresa joka on Espanjan vammaisjärjestön Edustaja, kaksi minuuttia. Buenas tardes. Eh, Hyvää iltapäivää. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että voin aktiivisesti osallistua tähän työhön, mihin olemme tänään kokoontuneet. Vammaiset miehet ja naiset Euroopan unionissa joudumme kärsimään nahassamme kriisin kauheista seurauksista. Tämä kriisi ei ole ainoastaan rahoitus- ja talouskriisi, vaan se on myös sosiaalinen kriisi. Toinen joulukuuta ensimmäistä kertaa järjestäytyneen liikkeen historiassa pidettiin Espanjassa Madridissa mielenosoitus, vammaisten ihmisten mielenosoitus ja poliisin antamien tietojen mukaan Siihen osallistui yli 90 000 ihmistä, 90 000 henkilöä, jotka kutsuivat, kutsui kokoon Fermi-järjestö, joka on, edustaa yli 7000 järjestöä ja valtaa määrää ihmisiä, joilla on jonkinlainen vamma. Köyhyys ja järvoisuus ei vaikuta ainoastaan yksilöihin, vaan myös sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta voidaan toimia yhdessä. Fermi ja sokerijärjestö on se yhdessä muiden foorumeiden kanssa perustivat tämän vuoden tammikuussa kansallisen kolmannen sektorin, sosiaalitalouden sektorin foorumin. Siinä on mukana suuria vähemmistöjä siellä on paljon sosiaalitalouden alan eh, edustajia ja kaikki tämä koskee yli 9 miljoonaa kansalaista. On tärkeää, että jatkossakin sosiaalisiin seikkoihin sijoitetaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Innovaatio on tärkeällä sijalla. Ja kuten tiedätte, ne alat, joilla ollaan innovatiivisia ovat, on työelämä ja koulutus ja sosiaalinen inkluusio. Kaikilla näillä aloilla vammaiset ovat se ihmisryhmä ja yhteiskuntaryhmä, joka on suurimmassa syrjäytymisvaarassa. Ja tästä syystä tänä päivänä tarvitsemme entistä enemmän Euroopan apua ja jäsenvaltioiden apua. Entistä enemmän tarvitsemme nyt sellaista politiikkaa ja sellaisia toimia, jotka suojaavat meitä ja joilla puolustetaan niitä oikeuksia, joiden aikaansaaminen on ollut niin vaikeaa. Ja tarvitsemme entistä enemmän sosiaalirahastojen varoja. Kiitos. Dalla Spagna andiamo alla Svezia. Nytten herra Lars Lindberg Ruotsista. He's not here. Ja, god dag. Niin, hyvää päivää. Minä olen Ragnar Ver, olen puheenjohtaja Ruotsin äh, Kuurojen liitossa. Olen ikävä, tai ikävä kyllä varsinainen edustaja ei voinut tulla paikalle, koska hän on sairas. Se, mistä täällä nyt on puhuttu, eli me edustamme 80 miljoonaa ihmistä Euroopassa, henkilöitä, joilla on erilaisia vammoja. No, keitä me olemme? Me olemme henkilöitä, joilla on osaamista, kokemuksia, asiantuntemusta. Ja minä haluaisin myös viitata YK yleissopimuksen tekstiin, jossa sanotaan hyvin selkeästi, minulla on tässä kirja, jossa tästä äh, puhutaan artiklassa neljä, äh, yleiset äh, toimet, kohdassa kolme sanotaan, että tulee koordinoida. Ja minusta kaikkien valtioiden ja toimielinten tulisi myös käyttää meitä asiantuntijoina. Ja sen haluaisin ottaa tässä esiin, koska tämä koskee myös vammaisten vapaata liikkuvuutta ja kansalaisuutta. Meidän on poistettava esteitä. Vapaa liikkuvuus on perustuskivi Euroopan poliittiselle yhteistyölle Vaihtelevat edellytykset eri jäsenvaltioissa ja niiden lainsäädännössä asettavat vakavia esteitä vapaalle liikkuvuudelle, varsinkin sellaisille henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma. Tämä aiheuttaa esteitä myös työvoimalle ja koulutukselle sisämarkkinoilla ja tätä kautta estetään Euroopan talouden kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. EUlla on tärkeä rooli, kun pyritään parantamaan lisääntynyttä liikkuvuutta toimintarajoitteisille, esimerkiksi kehittämällä standardisointia ja tiukentamalla direktiivejä erilaisiin toimiin, jotka parantavat universaalia lainsäädäntöä ja sitä kautta voidaan sitten paremmalla tavalla tukea hyvää yhteiskuntasuunnittelua. Strategisella tutkimuksella ja erityisellä panostuksella EUn rakennerahastoista voidaan saada aikaan ja edistää yhdyskunta suunnittelua, joka on mukaan ottavaa. Ruotsin valtuuskunta haluaa erityisesti painottaa sitä, että EU ottaisi suuremman vastuun kansainvälisestä standardisoinnista, joka lähtisi yleisistä muotoilusta. Tämän ja meidän tulisi saada enemmän asiantuntijaroolia tässä standardisointityössä. Me haluamme, että EU varmistaa, että tutkimus- ja rakennerahastot EU:ssa aktiivisesti olisivat nopeuttamassa mukaan ottavaa yhteiskunnan kehittämistä. Ja tämän me haluaisimme mukaan pöytäkirjoihin. Kiitos. Nyt Berlin Stefansdottir Euroopan kurjeliitosta. Hello everyone. I... Hei, minä vi- tulen käyttämään viittomakieltä. E- edustan Euroopan Korean liittoa ja kaikkia EU-maita ja sitten myöskin Norjaa, Sveitsiä ja Islantia. Olemme tehneet tutkimusta kautta Euroopan ja kautta jäsenvaltioiden liittyen YK yleissopimukseen – me saimme 500 vastausta ja 85 prosenttia näistä vastauksista on kuulorajoitteisilta tai kuulolta ihmisiltä, jotka käyttävät viittomaa kieltä. Ja silmin pistävintä tässä survey-tutkimuksessa on tämä tarve käyttää tulkkeja. 50 prosenttia vastasi, e, että viittomatulkkien laatu on erittäin alhainen. 40 prosenttia sanoi, että viittomakielen tulkkien tarjontaa ei ole ollenkaan heillä. Tämä tarkoittaa, että ku, kuuro- ja kuulorajoitteiset eivät voi ottaa liikkumavapautta annettuna. Se ei toteudu. Kaikkien pitää voida käyttää ää, viittomakielen tulkkausta. Yhteenvetona tämä tarkoittaa, että jos me haluamme liikkumavapautta, me tarvitsemme voimakasta laaja-alaista lainsäädäntöä, joka tarjoaa liikkuvuutta EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Sen lisäksi me tarvitsemme koulutuksen, viittomakielen tulkkien koulutuksen standardointia ja yhdenmukaistamista kautta Euroopan. Se tarkoittaa sitä, että me viittomakielen käyttäjät Euroopassa, meitähän on 800 000, ja meillä on vain noin 000 viittomakielen tulkkia. Joten meidän täytyy päästä eteenpäin. Me tarvitsemme vankkaa lainsäädäntöä ja laadukasta tulkkikoulutusta. Niin, että voimme käyttää, hyödyntää liikkumavapautta Euroopassa. Kiitos huomiosta. la parola alla signora Letizia Petitjean. Letizia Ranskan vammaisliitosta. Kaksi minuuttia. Merci. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Minä edustan vammaisia nuoria ja me haluaisimme, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota meidän tarpeisiimme ja odotuksiimme kaikessa siinä politiikassa, josta Euroopan unioni päättää. Tämä koskee myös koulutusalaa ja haluaisimme takeet siitä, että meillä on yhdenmukainen kohtelu myös muiden harjoittelijoiden kanssa. Meitä pitäisi kohdella yhden veroisesti. Meillä on itse asiassa paljonkin esteitä liikkuvuuteen liittyen ja siksi meidän on vaikea matkustaa kouluttautua ja työskennellä. Euroopan unionin pitäisi nyt selvästi ottaa kantaa, jotta me voisimme osallistua kansalaisina yhteiskuntaan ja eri toimintoihin. Jos halutaan todella mahdollista mukaanotto yhteiskuntaan, niin on toteutettava kaikki nämä perusoikeudet ja vapaudet. Ja lopuksi sanoisin vielä, että pitäisi edistää entisestään vuoropuhelua nuorten kanssa niin, että he voivat tulla mukaan aktiivisiksi toimijoiksi eurooppalaisen politiikan valmistelussa niin, että Eurooppa olisi avoin kaikille ja mukaan ottava. Kiitos. adesso la parola alla collega Martina Andersson. I would first of all like... Ensiksi haluaisin kiittää järjestäjää siitä, että ohjelmamme on niin fantastinen. Täällä valitsee erittäin huolestuttava trendi, joka näkyy yhä enemmän omassa maassani. Se, että kriisiä käytetään tekosyynä julmien säästöleikkauksien oikeuttamiseksi ja usein ne vievät elintärkeitä rahoitusta vammaisilta. Pohjois-Irlannin itsenäisen elämisen ketjua leikataan, palotellaan meidän itsenäiselämän keskuksia, nimetään uudelleen. Ja tämä monet vammaiset eivät voi enää asua itsenäisesti. On olennaista kriisissä – varmistaa, että he, heikommassa asemassa olevat, usein marginalisoituneet ihmiset eivät joudu leikkausten kohteeksi. Minä äskettäin vedin ryhmää parlamenttiin. Yksi vierailista oli pyörätuolista. Minua ällistytti, että huomasin, että Brysselin keskustassa löysimme ainoastaan kaksi ravintolaa, jotka olivat esteettömiä vammaisille sekä ravintolan puolella että liittyen estettömiin vessoihin. Tämä on niin sanottu Euroopan pääkaupunki. Ja minä ajattelin tämän aivan säälittävän niin sanotussa Euroopan pääkannassa. Nyt on vuosi 2012, ei 1812, ja meitä täytyy selvästi taistella vielä voimakkaammin, että aikaan saamme täyden estettömyyden, että vammaiset voivat vapaasti liikkua siltä pohjalta, mitä sopimukset, EU-sopimukset tarjoavat meille. Ja, ja että voisimme nauttia kansalaisoikeudesta maille fögafiiriksi. Kiitoksia. Do la parola adesso a Niro Zolt, Federazione Nazionale Ja nyt Unkarista. Äh, Unkarin vammaisjärjestöstä. Kaksi minuuttia. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Hyvät naiset ja herrat, hyvät kohtalotoverini. Vammaisten tilanne vaihtelee eri ikävuosina ja kulttuurittain. Yhteiskunnasta kertoo paljon se, miten kohdellaan vammaisia ihmisiä. Ja siksi on hyvin tärkeä viesti se, että YK on laatinut yleissopimuksen, joka koskee vammaisten oikeuksia. Minä voin itse kertoa, että minä menetin kuuloni kaksivuotiaana siksi, että minulla liikaa tiettyä lääkettä. Kohtalo tovereitani on paljon ja me joudumme kasaan niin, että emme voineet käyttää unkarin kieltä ollenkaan. ja päätettiin, että on käytettävä suullista koulutusjärjestelmää. Meidän ainoa vaihtoehtomme sen takia oli multa lukeminen. Ja tiedämme, että on hyvin tärkeää voida viestiä ihmiselle. Tämähän määrittää koko ihmisen kohtalon, koko hänen tulevaisuutensa. Jos lapsi, joka kuulee, kasvaa isoksi ja hän menee kouluun, niin hän hallitsee jo äidinkielensä tuossa vaiheessa, kun hän aloittaa koulun. Ja tästä lähtee liikkeelle hänen koulutuksensa ja koko hänen kehityksensä, mutta meistä ei voi sanoa samaa, jos olemme eh, kuulevien vanhempien kuuroja lapsia. Ja meidän äidinkielemme ei ole äitimme äidinkieli. Me joudumme, jouduimme piilossa opettelemaan oman kielemme, jotta pystyimme pääsemään osaksi kieliyhteisöä ja kulttuuriyhteisöä, joka on meille kaikkein luonnollisin. Ja siksi tämä yleissopimus on meille erittäin tärkeä. Ja tämä tekee selväksi sen, että on edistettävä eh, viittomakielen oppimista ja edistettävä kielellistä identiteettiä eh, kuulorajoitteisille. Ja nyt on saatu lainsäädännölliset puitteet. Meillä on yleissopimus ja yleisopetuslakikin on tärkeää, että myös ammattikoulutuksessa valmistaudutaan uudenlaiseen koulutukseen. Sekä erilliset oppilaitokset että inklusiiviset laitokset on valmistettava uudenlaisiin, eh, uudenlaiseen tilanteeseen. Tarvitaan uusia opetusmenetelmiä ja on varmistettava, että on myös varoja käytössä tarpeeksi taloudellinen kriisi ei edes auta näiden tehtävien eh, loppuun saattamista, mutta tästä huolimatta on olemassa tulkkauspalveluita ja on yhä enemmän ohjelmia, joissa on tekstitys ja yhä useampi kuulorajoitteinen nuori on myös yliopisto-opiskelijana. Tässä on selvä tavoite. Meidän on oltava eurooppalaisia Euroopassa. Me olemme aivan oikeasti aivan varmasti oikealla tiellä. Ja nyt tarvitaan vain niin paljon matkatovereita, jotka ovat valmiita meitä auttamaan, kun tätä tietä kuljemme loppuun asti. Kiitos. Ja seuraavaksi Corinne Clermont neljä minuuttia. Bonjour. Päivää. Olen Corinne Clermont. Tulen Ranskasta. Tänään edustan EPSO. EPSO on eurooppalainen foorumi, jolla pyrimme edustamaan itsemme. Me puhumme, kyseessä on kehitysvammaisia, jotka pyrimme edustamaan itseämme Euroopassa. Me haluamme oikeuksia, kuten esimerkiksi Euroopan vaaleissa. Äänestäminen kaikilla eurooppalaisilla pitää olla mahdollisuus äänestää. Va- vaalien pitää olla esteettömiä. Tämä ei tarkoita ainoastaan äänestyspisteiden esteettömyyttä. On tärkeää, että poliittisten puolueiden ohjelmat ovat myös kaikille esteettömiä. Niiden pitää olla helppo ymmärtää. Me tarvitsemme myös informaatiota – kaikissa vaaleissa, jotta ymmärrämme, mistä niissä on kysymys. Me olemme valtaisia kansalaisia ja siksi me haluamme informaatiota, jotta voimme täyttää kansalaisvelvollisuutemme. Täytyy myös auttaa vammaisia toimimaan ehdokkaina vaaleissa. Miksi ei? Jonain päivänä ää, joku kognitiivisista rotteista kärsivä henkilö Euroopan parlamentin jäsenenä. On olemassa asiakirja, jonka nimi on ä, Suosituksia Euroopan estettömäksi vaaleiksi. Se oli Inclusion Europe-järjestön tekemä. Olisi tärkeää, että Euroopan parlamentin jäsenet käyttäisivät viisi minuuttia sen lukemiseksi ja että tapaisivat järjestömme edustajia. Se auttaisi paljon esteettömyydessä. Kiitos, että kuulitte meitä. la facoltà la signora ba Isabella Bayonas de Ibarrassa. Kaksi minuuttia. ah, minutos. Estimados colegas, el preámbulo de la convención... Hyvät kollegat, vammaisten oikeuksien yleissopimuksessa puhutaan perheen tärkeydestä, eli minä olen yksi niistä monista äideistä, jotka ovat keskeyttäneet kaiken muun tekemisen, koska minä huolehdin autistisesta lapsestani. Tässä kauheassa kriisissä ei saa unohtaa vammaisia, mutta ei myöskään vammaisten perheenjäseniä. Nyt on varmistettava tukitoimia omaisille, jotta on tarpeeksi sosiaalista suojelua, voidaan päästä sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, saada kunnon asunto ja ihmisarvoinen elämä ja on myös annettava tunnustusta niille henkilöille, jotka koko elämänsä vammaisia hoitaneet hallitusten oltava tietoisia siitä, että me perheet olemme tarjonneet palveluita jo hyvin pitkään ja vammaisilla on oikeus aivan kuin kaikilla muillakin siihen, että heitä ei syrjitä, heidät otetaan mukaan ja heitä kunnioitetaan. Kiitos. Facoltà signora Baradi Simon Susan. Baradi Simon Susan Unkarista vammaisjärjestöstä. Kaksi minuuttia. Kiitos. Minä edustan kuulorajoitteisten ja kuurojen järjestöä Unkarissa. Haluaisin sanoa, että Unkarissa ihmiset ajattelevat aina fyysisiä esteitä, kun puhutaan esteettömyydestä, mutta meidän kannaltamme esteettömyyden toteutuminen on hyvin tärkeää kaikilla aloilla. Meillä on ongelmia esimerkiksi Matka-puhelinten kanssa on erilaisia järjestelmiä, jotka ovat meille hyvin tärkeitä ja vaaratilanteessa niistä voi olla elintärkeää hyötyä. Me meille on tärkeää, että on tekstitettyjä ohjelmia, me tarvitsemme tulkkauspalveluita jatkuvasti, jos ajatellaan esimerkiksi kouluja ja videotulkauksen avulla voidaan mahdollistaa itsenäistä toimintaa. Haluaisin mainita myös, että videotulkaukselle on annettu valtavasti varoja, jotta sitä voitaisiin kehittää. Tarvitaan palveluita ja laitteita, jotta voidaan varmistaa kuulovammaisten osallistuminen ja tämä on veronmaksajien kanssa myös oleellista ja pitäisi saada valtiolta lisää tukea. Sitten on muistettava myös ne ihmiset, jotka ovat kuuroutuneet aikuisina. Heidän kannaltaan on tärkeää päästä kuntoutukseen, jossa esimerkiksi eh, helpotetaan huulta lukemisen oppiminen meillä ei anneta tukea kuntoutuspalveluille ja siksi aikuisena kuuroutuneet joutuvat yhteiskunnan ulkopuolelle. Kiitos. Facultad di parlare José Manuel. José Manuel González. Kaksi minuuttia. Hola, buenas tardes. Much- Hyvää iltaa. Kiitos, että pääsin mukaan tänne ja haluaisin kiinnittää huomenne erääseen tärkeään seikkaan. Täällä parlamentissa puhutaan kansalaisten tasa-arvosta ja esteettömyydestä, mutta tämä voi olla mahdollista ainoastaan, jos tietosvälineet tulevat täysillä mukaan tähän. Ja nyt pyydetään tiedotusvälineiltä sosiaalista vastuunkantoa ja tämä toteutuu neljä tavalla. Ensinnäkin kaikkien on voitava käyttää uusia tekniikoita ja toiseksi tiedotusvälineiden on ottava mukaan vammaisia eh, toimituksiin ja kolmanneksi on kerrottava yhteiskunnalle vammaisten todellisuudesta. Meitä on 80 miljoonaa Euroopassa ja lopuksi on käytettävä oikealla tavalla kieltä, joka on niin tärkeä kaikille. Muuten vammaiset eivät tule yhteiskunnan täydeksi osaksi Euroopassa. Äh. Ja nyt herra Van Rompuyn video. Pyydän. that the third European Parliament of People with Disabilities today. Tämä on kolmas äh, vammaisparlamentti. Olen hyvin iloinen, että voin puhua teille tämän videoviestin kautta. Teidän konferenssinne on erityinen tapahtuma. Se tuo yhteensä Äh, eri toimielimet sekä vammaiset eri puolilta Eurooppaa. Ja me toivommekin, että saamme tässä positiivista vuoropuhelua ja osallistumia ihan kuten aikaisemmin. Myös tämä konferenssin odotetaan vaikuttavan tärkeällä tavalla EUn vammaispolitiikkaan. Viime vuonna osallistuin henkilökohtaisesti vastaavanlaiseen tilanteeseen yhdessä parlamentin ja komission puheenjohtajien kanssa. Minua ilahduttaa nähdä, että teidän konferenssinne on konkreettinen seuraamus siitä, mistä tuolla edellisessä korkean tason kokouksessa puhuttiin. Te tulette puhumaan nykyisestä ja tulevasta Euroopan vammaispolitiikasta, ja ei vain Euroopassa, vaan koko maailmassa. Ja te puhutte myös YK yleissopimuksesta ja vammaisten oikeuksista. Tämä sopimus on kansainvälisen yhteisön sitoumus kehittää oikeanlaista politiikkaa ja toimenpiteitä. Euroopan unioni haluaa tätä kautta osoittaa pysyvän sitoumuksensa kehittää politiikkaa ja toimenpiteitä vammaisten hyväksi. Ensimmäinen toimeenpanoraportti tulee tutkittavaksi YK. ja Se tulee olemaan tärkeä askel eteenpäin, koska sen on tarkoitus ohjata unionia eteenpäin sen tulevissa toimissa. Näinä haastavina taloudellisina aikoina EUn tulee sitoutua politiikkaan, joka keskittyy kaikkein haavoittuvimpiin nuoriin, naisiin ja vammaisiin on, meidän täytyy huolehtia siitä, että me kykenemme ylläpitämään myös taloudellisesti vaikeina aikoina meidän ainutlaatuista sosiaalista malliamme ja siihen, että kaikki ihmiset voivat hyvin, koska Eurooppa on arvojen ja ihmisten projekti, projekti, jolla on sydän. Minä toivotan teille hedelmällistä keskustelua tänään. Bene, eh, adesso inviterei qua al tavolo della presidenza eh, Cecilia Wikström, che è vice... Nyt pyytäisin Cecilia Wikströmiä tulemaan tänne pöydän taakse. Hän on kollegani ja myöskin eh, tämän vammaisinterryhmän intergroupin varapuheenjohtaja. Ja myös Adam Kosha pyydän tänne. Good afternoon, ladies and... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä olen Cecilia Wikström, parlamentin jäsen vuodesta 2009 ja vammaistaman yhteistyöryhmän Intergroupin varapuheenjohtaja, ystäväni Adam. Tässä vieressä on puheenjohtajana. Minä katselen ympäriinsä, mutta minä en näe Ruotsin delegaatiota. Missä te olette? Siellä paljon, hyvä. Ilo nähdä ruotsalaisia ystäviä täällä. Öö, Ruotsalaisen sijasta näen kreikkalaisia kaikkialla. Ja, ja ka, Kallasen, Semmo, tervetuloa. I hope that you all have had a fruitful... Toivottavasti teillä on ollut hedelmällinen päivä. Sen jälkeen, kun minusta tuli jäsen kolme vuotta sitten, minä olen ollut seitsemän vuotta ollut Ruotsin valtiopäivien jäsen. Olen tämän vammaisintergroupin varapuheenjohtaja ja arvostan työtämme tähän asti eikä vähiten yhdessä Euroopan vammaisfoorumin kanssa. He ovat omistautuneita ihmisiä, arvostan. Ihailen heitä kovasti. Aiheita on paljon, kukaan ei voi kaikkea käsitellä. Minä olen työskennellyt itsenäisen asumisen kanssa. Ja tässä tapauksessa olen iloinen, jopa ylpeä ruotsalaisuudestani koska Ruotsi on ainoa maailman maassa, jossa he, henkilökohtainen avustaja on yks, yksilöllinen oikeus. Emmekä me tee eroa esimerkiksi henkisten kykyjen kanssa. 40 prosenttia ihmisistä, jotka Ruotsissa käyttävät henkilökohtaista avustajaa, heillä on kognitiivisia rajoitteita. Pari viikkoa, ehkä kuukausi sitten, minä järjestin täällä seminaarin siitä, mitä me voisimme lopettaa sen hirveän laitostamisen, mikä Euroopassa jatkuu. Euroopassa vain Norja ja Ruotsi ovat lopettaneet, sulkeneet isot laitokset. Mutta instituutioiden lopettamiseksi täytyy olla vaihtoehtoja. yhteiskunnan täytyy tarjota erilaista tukea. Eikä yksi ratkaisu hyödytä kaikkia. Henkilökohtainen avustaja on monille ihmisille elää elämää, jota he itse hallitsevat, ja ainoa tie itsenäisen asumiseen. En ole varma, pelättäkö nykyaikaisista elokuvista vai ei. Mä tänään ihan fantastisen elokuvan pari viikkoa sitten. Yksi Pohjistan oli mukana. Se käsitteli, itsenä, se käsitteli itsenäistä asumista. Ja mitä se voi merkittää? Sen nimi oli Les Intouchables, ra, ra, siis ranskaksi koskemattomat. Se on hieno elokuva. Ja se merkitsee paljon nuorille ottaa osaa sen tarjoamaan viestiä. Tämä lisäksi päivän teema on YK vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpaneminen kriisiaikoina. Eikä ole mikään hyvin kätketty salaisuus, että taloudellisesti vaikeina aikoina heikoimmassa asemassa olevista heikoimmat ovat ne, joihin lujimmat iskut koskevat ja niiden iskujen vaikutukset ovat mitä karmeimpia mutta velvoitteet pysyvät velvoitteina kriisinkin aikana. Niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Haluaisin sanoa, että erityisesti vaikeina aikoina meidän täytyy varmistaa, että kukaan ei jää joukosta. Ketään ei pidä jättää. Helpomminhan tämä on sanottu kuin tehty – mutta tämän ongelman nostaminen esityslistan kärkeen, niin kuin me teemme tänään, ja ongelmien valottaminen ja sen selittäminen, mitä tapahtuu, kun ongelmia välttelee, kaikki tämä tekee paljon vaikeammaksi päätöksentekijöiden on, asioiden välttelyä. Minä pidän tästä iskulaisesta ei mitään meitä koskevaa ilman meitä. Se on oikein hyvä iskulause. Toivon, että kaikki tunnette. Any of you are in practicing just this. Not... Ja ta, ei mitään il- meitä koskevaa ilman meitä. Te olette asiantuntijoita näissä kysymyksissä ja poliitikkona on minun velvoitteeni. Ja myöskin minun suuri innoituksen lähteeni kuunnella teitä asiantuntijoita – ja ottaa teidän mielipiteet huomioon tehdessämme politiikkaa ja laatiessamme lakia. Ja älkää lopettako mielipiteiden jakamista ja kertomusten jakamista kanssamme, koska meitä on paljon, jotka kuuntelemme. Emmekä me voi muuttaa asioita ilman teitä. Mä sanon tämän sydämestäni. Tulkaa takaisin aina. Jatkukaa meidän kiusaamista, jos niin haluatte, mutta älkää lopettako viestintää. Kiitos, että kuuntelitte minua. And now. Nyt annan mielelläni puheenvuoro herra Vardakas Tänikselle. Ja hän vetää tätä äänestystä. Thank you. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Ensinnäkin kiitos teidän erittäin tärkeistä puheenvuoroistanne ja lausunnoistanne, joita olette tehneet. Me odotamme vahvempaa ja hedelmällisempää kumppanuutta kaikkien teidän kanssanne Euroopan parlamentissa. Ja Euroopan parlamentti on ollut perustamisestaan lähtien ei ainoastaan tämä vahvempi tukija, vaan ehkä myös kaikkein uskottavin tukija meidän asiassamme. No niin, äänestykseen. Se on helppo homma, uskoakseni. Sen vuoksi, että kuten Pat Clark aamulla selitti, kaikki konsultointi ja kuuleminen on tapahtunut ennen tätä tapaamista, joten te olette siis saaneet tekstin. Me olemme tehneet parhaamme, jotta ottaisimme mukaan kaikki saadut kommentit. Joten minun tehtäväni on oikeastaan vain enää kysyä teiltä, hyväksyttekö eli ettekö tätä. Ja aloitan sillä, että onko kukaan tätä päätöslauselmaa vastaan, josta me olemme siis puhuneet viimeisen kuukauden ajan tai noin. Eli ne, jotka vastustavat, käsi ylös. Noin. Niin. No ei, minä näen tosi hyvin. No en näe. Niin, ihan yhtä hyvin kuin ystäväni tässä kuulee. Niin. Kuka äänestää tyhjää? Ei kukaan. Hienoa, täydellistä. Joten päätöslauselma on yksimielisesti hyväksytty. It, it, it will not be... Se ei ole pelkkä päätöslauselma. Asianomaiset elimet yhteistyössä jäsentemme kanssa kuulemisten kautta kehittelee suunnitelmaa, jolla tämä päätöslauselma saadaan toimimaan, jotta tämä päätöslauselma toimittaa lupauksensa. Ja tämä on meidän kaikkien tehtävämme viedä tämä mukanamme kotimaihimme, meidän järjestöihimme, Euroopan tasolla myöskin, ja käyttää sitä joka puolella, joka tasolla. Me tarvitsemme kansallista tasoa ja Euroopan tasoa, jotta saamme tämän toimimaan, jotta saamme tämän käytäntöön. Kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin Cecilialle. Very much and thanks. Kiitän teitä. Päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti. Enkä malta odottaa, että näkisin sen, että voisin lukea sen ja, ja, ja sitä sitten sulatella tulevina päivinä. No niin, nyt on Adam Kosakin loppupuheenvuoro. Hän on tämän vammaistyöryhmän puheenjohtaja, ystäväni, kollegani. Ole hyvä, puheenvuoro on sinun. Köszönöm szépen a szót, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät osanottajat. Tänään olemme tehneet kovasti töitä koko päivän ja minulle tämä on ollut todella mahtava kokemus ja hieno tunne, kun lähes 500 vammaista ihmistä on keskustellut kolmesta eri aihekokonaisuudesta. Tänne on tullut paljon ihmisiä eri maista ja ovat kertoneet omista ongelmistaan. Tämä tapahtuma on todella tärkeä, sillä täällä on esitetty myös ratkaisuja näihin ongelmiin. Haluaisin nyt muutamassa minuutissa vetää yhteen kaikista tärkeimmät asiat, mitä tänään on kuultu. Ensiksi haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentin puhemies teki hyvin selväksi yksi selitteisesti omat ajatuksensa avauspuheenvuorossaan. Saimme kuulla, ja näin on, että niiden ihmisten määrä kasvaa, jotka ovat köyhyysrajan alapuolella ja valitettavasti vammaista suuri osa on tässä joukossa. Ja saimme kuulla, että lähiaikoina on tulossa eh, lainsäädäntöä. Meidän on huomioitava kohesiopolitiikkaa, tutkimuksen kehitys ja julkiset hankinnat ja kaikilla näillä aloilla on huomioitava vammaiset ihmiset, heidän tilanteensa ja on toimittava niin, että heidät aina huomioidaan. Ja tämän lisäksi sanottiin, että nämä lainsäädäntökohdat olisivat myös velvoittavia, eivät vain suosituksia, niistä pitää tulla sellaisia, että ne voidaan todellakin pakollisesti toteuttaa, jotta päästään näihin tavoitteisiin. Ja EDFn puheenjohtajan Varrakastanisin aloituspuheenvuorossa tuli esille kaksi erityisen tärkeää seikkaa. Nytkin saatiin taas kerran kuulla, että vanhat reseptit eivät enää toimi. Tarvitaan uusia ratkaisuja, uusia tekniikoita, uudenlaista yhteistyötä. Ja sanottiin, että me kaikki ja myös me MEPit ja vammaisinterryhmä, kaikki odotamme sitä, että että esteettömyys lainsäädäntö todellakin toteutuisi, mutta tätä varten tarvitaan todellisia toimenpiteitä. Ja seuraavissa puheenvuoroissa tuli esille hienoja ehdotuksia ja huomioita. Nyt en voi kaikkia taas mainita, mutta ottaisin kuitenkin muutaman niistä esille. Hyvin tärkeä seikka ja Euroopan parlamentin ajatusten mukaista on se, että vammaiset on ottava mukaan lainsäädäntötyöhön, muuten lainsäädäntö ei tule olemaan uskottavaa. Jatkossa on kiinnitettävä lisää huomiota työllistämiseen, koulutukseen ja esteettömiin palveluihin. Kaikki korostimme näitä seikkoja moneen otteeseen ja sanoitte, että nämä ovat sellaisia aloja, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotta vammaiset voidaan todellakin integroida yhteiskuntaan. Ja me tietysti viittasimme monta kertaa YK vammaisten yleissopimukseen ja puhuimme siitä, että on tärkeää panna se täytäntöön sekä eu tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. Ja lopuksi haluaisin vielä ottaa esille sellaisia ajatuksia, joista voi olla apua meidän tulevalle työllemme ja toivottavasti myös jäsenvaltioiden tasolla asiat etenevät niiden avulla. Ensimmäinen perusperiaate on, että vammaisasia ei saa olla hyvän tekeväisyyttä. On tärkeää, että eri direktiivit, esimerkiksi matkustajien oikeudet ja muut direktiivit, olisivat yhtenäisiä. On yhtenäistettävä niitä sillä tavoin, että vammaisten asioita kohdellaan samalla tavalla eri direktiiveissä. Ne huomioidaan samalla tavalla. Tänään on puhuttu vammaisista naisista, rikosten uhreista, puhuttiin myös jatkokoulutuksesta ja siitä, että joissain maissa vammaiset eivät voi saada jatkokoulutusta. Ja sitten on puhuttu tuetusta asumisesta ja myös vammaisten lasten auttamisesta, että puhuttiin siitä, että koulutuksen oltava esteetöntä. Puhuttiin myös tuomioistuin käsittelyistä, julkista hankinnoista. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että tänään esille otetut aiheet ovat koskeneet elämän kaikkia eri aloja. Haluaisin mainita sen, että vuosi sitten Euroopan parlamentti työ sosiaalivaliokunnan kautta hyväksyttiin eh, eh, teksti, joka koski vammaisten integraatiota ja liikkuvuutta. Tänään on tähän mietintöön monen otteeseen viitattu. Minä olen ylpeä siitä, että minä sain kunnian laatia tämän mietinnön ja 34 edustajan avustuksella saimme sen valmiiksi. Lisäksi apuna olivat vammaisjärjestöt, eikä ole yllättävää, että siitä on puhuttu niin paljon, koska tämä tulee jatkossakin olemaan eh, meille ohjenuorana, kun mietimme mukaanottamista yhteiskuntaan. Me kaikki odotamme esteettömyys eh, lakipakettia, EDFn puheenjohtajakin korosti sen tärkeyttä. Vuosi sitten sanottiin, että tänä vuonna komissio esittäisi tämän ehdotuksen, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Olen sitä mieltä, että on parempi, jos saamme sen puolen vuoden kuluttua, jos se on silloin sisältö rikkaampi ja selkeämpi. On parempi näin kuin, että nyt nopeasti se kyhätään kasaan ja siinä on merkityksetön sisältö. Siinä mielessä on tärkeää, että tänä iltana saimme hyväksyttyä päätöslauselman, jonka sisältö en vielä tunne, mutta siinä on varmasti tärkeitä ehdotuksia tähän liittyen ja Euroopan parlamentissa voimme tämän interryhmän avustuksella käydä avointa keskustelua meppien kesken ja tällä tavoin sitten voidaan saada sellainen eh, päätöslauselma, joka todellakin painostaisi komissiota ja jäsenvaltioita huomioimaan vammaisten tarpeet ja pyynnöt ja myös ratkaisuehdotukset. Ja loppusanoina saimme kuulla, tämänkin haluaisin nyt ottaa esille, että nyt ollaan tekemässä päätöstä seitsemän seuraavan vuoden osalta siitä, millä tavoin käytetään rakennerahastoja. Huomenna ja ylihuomenna käydään tiukkoja neuvotteluja tähän liittyen ja minä voin aivan eh, selvästi todeta, että Euroopan parlamentin edustajien valtuuskunta tulee joka yhteydessä edistämään vammaisten asiaa. Tämä on minulle rauhoittava seikka, mutta se, että te jatkuvasti otatte asioihin kantaa myös jatkossa siis kaikki tämä tulee olemaan tärkeää ja on tärkeää, että te ilmaisette ajatuksianne tätä ilman Euroopan parlamentin politiikka ei ole uskottavaa ja minulle on suuri kunnia, että sain tehdä kanssanne työtä. Kiitos. Thank you, Adam. And, uh, thank you. Kiitokset Adam ja kiitokset teille kaikille siitä, että tulitte tänne tänään. Kiitokset tästä tärkeästä työstä, jota teette ja teette jatkossakin. Ja varmistakaa, että kun te lähdette tätä parlamentista, teidän ajatuksenne, tarinanne, eh, ideanne eh, jäävät elämään. Ja me tulemme myös seuraamaan teidän jalanjälkiänne tulevina päivinä. Lähetän teille viestin myös tuonne kuunteluhuoneeseen, te jotka ette ole tässä salissa läsnä. Kiitokset teille ja onnea matkaan. Minun tehtäväni on nyt eh, sitten viedä tämä päätökseen ja teen sen lukemalla teille minun lempi runoni. Viime vuoden sanat kuuluvat eh, viime vuoden kieleen ja ensi vuoden kieli odottaa uusia sanoja. Ja kun jotain lopetetaan, se on myös alku. Kun tehdään loppu, se on alku. Tämä on T.S. Eliotin runo ja minun osaltani tämä on tämän seminaarin loppu. Toivotan teille hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja uutta alkua ensi vuonna sille työlle, mitä te teette. Ja tämän myötä annan vielä puheenvuoron Janis Valdekastaanikselle, joka virallisesti päättää tämän tilaisuuden. Kiitos. Tämä on ollut vaikuttava päivä. Päättäväisyyden päivä. Voimakkaiden, selkeiden, äänisten, voimakkaiden viestien lähettämisen päivä. Viestien, jotka on kohdistettu Euroopan johtajille, maittemme johtajille, me sanomme, että me, vammaiset, meidän perheemme, emme suvaitse, emme hyväksy sitä, että olisimme säästötoimien ensimmäiset uhrit. Me näemme säästötoimet ää, niiden oikeuksien lo, suorana loukkauksena, jotka ovat YK vammaisten oikeuden, oikeuksien sopimuksessa. Päivämme on historiallinen päivä. Useimmat meistä muistavat, että viisi vuotta sitten ensimmäinen lokakuuta me annoimme 1,4 miljoonaa allekirjoitusta Euroopan komissiolle. Me keräsimme ne eri EU-maista ja me vaadimme silloin ja me vaadimme nyt että Euroopan unioni kieltää syrjinnän, että Euroopan unioni ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä sen vammaisten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi. Tämä on tärkeämpää nyt kuin koskaan. Näin on tapahduttava koska EU elää mullistusten aikaa syvän läpikotaisen taloudellisen ja sosiaalisen kriisin aikaa. Ja kuten sanoin, use, useimmat meistä, tämä tulee useammille meistä, jos ei kaikille, yhä enemmän ihmisoikeuskriisiksi. Viime vuonna 6. joulukuuta oli ensimmäinen eu vammaisuuden tilannekonferenssi ja siellä EU-toimielimien edustajat yhteensä Euroopan vammaisfoorumin kanssa keskustelivat siitä, miten YK on yleissopimusta voidaan täytäntöönpanna panna EU-ssa. Yksi silloin tehdystä sitoumuksista oli että järjestettäisiin kolmas Euroopan, vammaisten Euroopan parlamentti. Se on ollut tänään, mutta siellä tehtiin myös muita sitoumuksia. Ja toimielimien on vastattava niihin, pidettävä niistä kiinni. Toimielimien johtajat tietävät, että yksi EDFn piirteistä on, että me emme unohda. Me emme unohda. Joten tietäkää ensi vuonna. Ja nämä ovat johtopäätöksiä päivän keskustelusta. Ensi vuonna me haluamme tavata komission jäsenet yhdessä, kuten presidentti Barroso, puheenjohtaja Barroso lupasi. Me haluamme keskustella YK yleissopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan komission kanssa. Me odotamme myös toista vam- EU- ja vammaisuus tilanne e konferenssia. Sitoutuminen tehtiin, annettiin, että tämä tapahtuu joka toinen vuosi. Joten tämän täytyy tapahtua joulukuussa 2013 uudestaan. Tänään aikaisemmin ehdotin sosialistiryhmän puheenjohtajalle ja Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajalle Euroopan parlamentissa, että he tapaavat meidän kanssamme parlamentin poliittisten ryhmien johtajat keskustellaksemme siitä päätöslauselmasta, jonka me hyväksymme täällä tänään. Koska toinen meidän erityispiirteemme on, että että me pidämme päätöslauseesta, mutta, mutta päätöslauseemme ei ole mitään julistuksia, vaan sitoumuksia. Ja me haluamme, että ne täytäntöön pannaan. Me haluaisimme siis keskustella poliittisten ryhmien johtajien kanssa siitä, miten vammaisten oikeudet saadaan korkeammalle esityslistalle, ei ainoastaan Euroopan parlamentissa, vaan Euroopan unionissa kokonaisuudessaan. Tärkeistä lainsäädäntöaloitteista tehdään päätöksiä ensi vuonna rakennerahastot, ulkoinen apu, kehitysapu, mutta myös uusia ehdotuksia on. Me tiedämme jo lainsäädäntöehdotuksista. Me odotamme Euroopan esteettömyyssäädöstä ja muitakin E, aloitteita tulee. Joten ensi vuonna on, on vuosi, jolloin täytäntöön pannaan tänään hyväksyttyä julkilausumaa, päätöslauselmaa. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, halusin kiittää niitä, jotka ovat työskennelleet erittäin tiiviisti, jotta tämä tärkeä päivä toteutuisi. Haluaisin kiittää vielä kerran parlamentin puhemiestä parlamentin tuosta, poliittisesta tuosta, rahoitustuesta, hallinnollista tuosta. Sitä, että me saimme käyttää näitä tiloja kokousta varten. Haluan kiittää kaikkia Arpan parlamentin jäseniä, jotka olivat täällä kanssamme tänään. vammaisintergroupin, interryhmän jäsenten vilkas osanotto ensimmäisenä ja erityisesti intergroupin puheenjohtajan osanotto, kollegamme ja ystävämme Adam Koshan osanotto. Haluaisin kiittää EDFn sihteeristöä, joka työskenteli todella kovaa, että tämä toteutuisi. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia Haluan kiittää niitä eurooppalaisia järjestöjä, EDFn jäsenjärjestöjä, jotka toivat delegaationsa tänne. Haluaisin kiittää tulkkeja. Ei ainoastaan siitä, että he auttavat meitä viestinnässämme. Haluan kiittää tulkkeja myös kärsivällisyydestä. Lopettaisin minäkin runon pätkällä. Käytän sitä tällaisissa tilaisuuksissa. On joitakin, jotka elävät pimeydessä. Toiset elävät valossa. Me näemme heidät, ne jotka elävät päivän valossa. Me näemme jotka ne, jotka elävät pimeydessä, näkymättömissä. Tämä on Bertolt Brechtiä meidän tehtävämme, velvollisuutemme vammaisliikkeessä kaikilla tasoilla tuoda kollegamme valoon pimeydestä. Turvallista kotimatkaa, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, aktiivista uutta vuotta, ennakoivaa uutta vuotta. Ja meillä on välttämätöntä, menkää kadoille – tehkää selväksi, että, että ette ole passiivisia. Me emme ole passiivisia. Me emme ole vasta palveluiden vastaanottajia. Meillä on oikeutemme. Viesti on selvä. Viesti on voimakas. Ei mitään meitä koskevaa ilman meitä. Kiitos.